Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf die äh, unterbrochene Sitzung wieder aufnehmen. Äh Nyt voisimme jatkaa kokoustamme. Ja meillä on tässä ensinnäkin äänestyksiä, kaksi kappaletta. Ensin voisimme tehdä koneäänestystarkistuksen, eli toimivatko äänestyslaitteet. Vote is open. Äänestys alkaa. As uh, each member who wants to... Ovatko kaikki halukkaat jäsenet nyt äänestäneet, jonka äänestyskortit mukana? On, vai onko kenties Jollakin kortti unohtunut. Sinulla on kaksi äänestyskorttia. Olet onnekas, mutta kyllä me sen täällä näemme. 23 jäsentä siis. Ja nyt äänestys voimme aloittaa.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 kaikkia esitettäviä suullisia tarkistuksia, vaikka niistä ei vielä tiedetä. En vaan näitä kirjallisessa muodossa tehtyjä ABCD e ja niin edelleen. Zur Geschäftsordnung, Wortmeldung. Onko työjärjestykseen mitä, mitään sanottavaa? Geier. Also, äh, niin. Kansan puolella on tietysti oikeus äh, torjua nämä suulliset taristukset Tämä ei tietenkään tässä ole kollegiaalista, eikä sisällisesti perusteltua, eikä järkevääkään. Voimme vain ottaa nyt tiedoksemme sen, että tässä nyt muut näkökannat muodollisin keinoin suljetaan pois tästä asian käsittelystä. Ja voin vain kansanpuolelle sanoa, että yrittäkääpä hankkia ystäviä, koska niitä tarvitsette. Niin, tässä syntyy nyt työjärjestyskeskustelu, Keskustelu annan vielä lyhyen puheenvuoron Kresslelle ja kysyn sitten muilta ryhmiltä, miten he tähän suhtautuvat, Koitetaan sitten päästään äänestämään. Kun täällä nyt kerran puhutaan kollegiaalisuudesta, olisi ollut mukava, jos etukäteen meidän varjoesitellämme olisi sanottu, että näitä suullisia tarjouksia on tulossa. Tätä ei ole tapahtunut ja tästä syystä voin vain todeta, että metsä vastaa niin kuin sinne huudetaan. Joten tässä syystä joudun toteamaan, että minusta koko asia on aika, aika perusteeton. Okei, okay, tarvitsetko ich Klarstellung nochmal? Selvä. Selvyyden vuoksi kysyisin vielä, että hylkäättekö tässä myös oman suullisen tarkistuksenne? Hette <laughs> taida. Hyvä. Nyt sitten äänestykseen. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, kolmannen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kuusi raukeaa. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan se. Tarkistus seitsemän, siis äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan se. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Puheenjohtaja pyytää anteeksi 13 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 21 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 21 on hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty 16 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan tämä toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Agri 1 raukeaa. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 2 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan Agri 2. Äänestys alkaa. Kun äänestys päättyy, hylätty. Agri 8 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa sekin. Agri 8, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Agri 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1, joka kattaa tarkistukset 2, 5 ja Agri 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 30. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 31. Koneäänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Afet 2. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan Afet 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Afet 9 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Afet 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Afet 8 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Afet 1 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksellä. Afet 1. Afet 1 tarkistus siis. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää. Ei tullut selväksi. 35 tarkistus. Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. Pyydän anteeksi. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Aset 3 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Suullinen tarkistus siitä ei voida äänestää, koska se on kyseenalaistettu, eikä niin. 37. Siitä ei myöskään äänestetä. No sitä äänestetään 37 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaanpa tämä. Tarkistus 37. Luulenpa, että se hyväksyttiin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 38 ei raukea. Sen puolesta äänet vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 38. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suurista tarkistusta se ei siis ole. Seuraavaksi tarkistus 39 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 40 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ei myöskään suullista tarkistusta D, seuraavaksi 41. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa se. 41. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää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 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjä Tarkistetaanpa tämä. 48 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kohdalta 53 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suuren tarkistus A Se on Gressinen tarkistus, siitä äänestetään, jos kukaan ei tätä vastusta. Äänestäkäämme suullisesta tarkistuksesta A puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 56 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Taitaa olla hylätty, mutta tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ei ollut aivan selkeä tulos. Ja nyt sitten koko teksti muutetussa muodossa. Tämä otetaan koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijä Vogimille. Now we continue with the Cheskova report. Nyt sitten Cheskovan mietintö. There are no amendments. No. So. Ei ole tarkistuksia, joten äänestämme koneäänestyksellä Cheskovaan mietinnöstä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Jotkut vielä äänestävät. Ovatko kaikki äänestäneet? Olkaapa hyvät ja äänestäkää. Ja nyt äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut äh, esittelijälle. Kiitos. Ja näin voidaan päättää koneäänestys ja palaamme takaisin esitystä mukaisiin asioihin. Rouva esittelijä Cheskova, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita. Odotanpa vielä hetken, jotta kollegat saavat kuulokkeet päähänsä. Haluan kiittää kaikkia kollegoita. Tämähän on ollut nopeutettu menettely ja tämä ei tietenkään ollut minun vikaani, mutta olen tyytyväinen, että saimme näin myönteisen tuloksen tekemästäni työstä. Toivottavasti löytyy vielä aikaa tehdä tarkistuksia vielä ennen täysistuntokäsittelyä. Kiitos. Yeah, thank you very much. I know, uh... Minä näiden seuraamme jälleen nyt siis tämä vuorossa on kohta 13. Tutkimus, mitkä ovat tehokkaan varanhoidon valvonnan välttämättömät edellytykset useiden lahjoittajien säätiöissä ja rahastoissa, sekä mitä tämän alan parhaita käytäntöjä voidaan soveltaa eurooppalaiseen demokratiarahastoon ja EUn erityisrahastoihin. Esittelijämme on Ines Ajala Sender ja Minulle on suuri ilo toivottaa tervetulleeksi Rova Rakosi, joka esittelee meille tämän tutkimuksen, mutta ensin pyytäisin, tai kysyisin esittelijältä, haluaako hän esittää jonkin johdantopuheenvuoron Rouva Ajala Sender. Kiitos presidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tässä kiitellä kaikkea työtä, jota vastuuhenkilöt ovat tehneet saattaessaan tämän hankkeen päätöksen, samoin tämän talon työntekijöitä. Näin ollaan pyritty paremmin selventämään tilannetta löytämään johtopäätöksiä. Demokratiarahasto on varsin nuori, uusi rahasto, kuten tiedätte. ja se on yksi uusimmista rahastoista ja sitä ehdotettiin Puolan puheenjohtajakaudella. Puola on ollut sen toimissa alusta lähtien laajasti mukana diktatuurin vastaisen toimin demokratian edistämiseksi. Tällä rahastolla halutaan vastata hyvin spesifeihin tarpeisiin tarpeisiin ja tämä vastataan hieman erilaisiin tarpeisiin kuin muilla rahastoilla sellaisissa maissa, joissa ollaan siirtymässä kohti demokratiaa. Siellä on hyvin aktiivisia toimijoita, ja jos käytettäisiin EUn tavanomaisia välineitä ohjelmien hallinnointi olisi hankalampaa, byrokratia raskaampaa. Esimerkiksi Pohjois-Afrikassa ihmiset, jotka taistelevat demokratian puolesta, he tarvitsevat jotakin tällaista välinettä. Tässä tärkeänä elementtinä EUn lisäksi ovat jäsenvaltiot, mutta myös kansa- yksityiset järjestöt, ja koska tämä on uusi väline, sen pitää taata EUn kansalaisille se, että rahaston varat, joita komissiolta on tähän mennessä saatu 6 miljoonaa, ja lisäksi on saatu varoja muilta EU- valtiolta ja EUn ulkopuoliselta Sveitsiltä, niin oli välttämätöntä siis saada sellainen järjestelmä käyttöön, jossa katsottiin myös valvontaa. Valvonnan tulisi toimia mahdollisimman hyvin, jotta voidaan varmistaa veronmaksajalle Euroopassa, että tällainen monimutkainen rakenne todella toimisi halutulla tavalla. Tässä on katsottu erilaisia rahastoja kautta maailman ja niiden yksittäispiirteitä. Tämä tutkimus auttaa meitä johtopäätösten tekemiseksi ja sen teikö sen varmistamiseksi, että voidaan katsoa, että tämä rahasto toimii, mutta samoin tätä voidaan käyttää myös muiden ristiriitaisten välineiden tarkasteluun. Esimerkiksi Kosovon tilanteessa meillä oli YK ja EUn erilaisia rahastoja – eikä valvonta aina ollut helppoa. Mutta toivottavasti kuuntelette nyt mielenkiinnolla tätä tärkeää tutkimusta. Tarvitaan todella entistä luovempia järjestelmiä tällaisten uusien välineiden käyttöön, niin että päästään eteenpäin. Tämä on tärkeää naapuruuspolitiikan kannalta, mutta myös sen kannalta, että kansalaiset todella tuntevat sen, että EU pystyy vastaamaan haasteisiin myös EUn ulkopuolella sen lähellä demokratian edistämiseksi. Kiitoksia. Gracias, eh, Ines. Kiitos, Ines. Ja nyt annan puheenvuoron teille, rouva Rakosinger, joka esittää esittelee tämän selvityksen. Olkaa hyvä. Thank you. It's a great honor. Kiitos. On suuri kunnia olla täällä tänään teidän kanssanne ja esitellä teille tämä tutkimus, mikä koskee näitä välttämättömiä edellytyksiä, parhaita käytäntöjä, jotta voidaan parhaiten valvoa useinlahoittajien säätiöitä ja rahastoja. Haluaisin ensin muistuttaa tämän tutkimuksen tarkoituksesta ja sitten tehdä lyhyen esittelyn ja on, kertoa, miten tämä on organisoitu tämä tutkimus ja se, miten pyrimme tästä vetämään avain parhaita käytänteitä. Ja sitten voimme pyrkiä tekemään johtopäätöksen ajatellen sitä, mitä, mikä voisi olla mielenkiintoista, mitä tulisi tarkastella tässä demokratiarahaston ja erityisrahaston ensin tarkoituksesta. EUn jäsenvaltiot viime vuosina sopivat siitä, että luodaan tämä demokratia rahasto, joka pyrkii rohkaisemaan syviin muutoksiin yhteiskunnissa, joissa on sortavat hallinnot ja tässä rahoitus tulee pääasiassa julkista varoista, Euroopan unionin jäsenvaltioista, samoin kuin Euroopan komissiolta. Tässä yhteydessä tämä tutkimus on siis, se on pyritty tekemään, että voidaan saada tietoa siitä, miten tämä rahasto toimii ja mitkä olisivat välttämättömät edellytykset sille, että voidaan tehokkaasti harjoittaa rahoituksen valvontaa tällaisessa monilahjoittajaisessa säätiössä ja myöskin katsoa, mitä ovat parhaat käytänteet, jotka sopisivat tähän tilanteeseen. Olemme keskittyneet kolmeen aiheeseen. Ensinnäkin äh, hallintoon, mikä on kulmakivi sille, että ollaan tehokkaita ja avoimia. Ja sitten ulkoinen valvontaympäristö, joka osaltaan luo näitä edellytyksiä parhaille käytänteille. Ja lopuksi avoimuus, mikä on ehto, jonka kautta luodaan luottamusta. Tämän tekemiseksi kävimme lukuisissa maissa ja käytimme kollegoja ympäri maailmaa. Tutkimme yksikköjä Euroopassa, Euroopan ulkopuolella tutustuimme esimerkiksi Princess Margaret sairaalan säätiön Kanadassa, joka toimii Toronton yliopiston yhteydessä Ranskassa, tutustuimme Fondation de Francein ja Fondation Töihin, jotka ovat kaksi hyvin suurta säätiötä. Intiassa katsoimme Pelastakaa lapset ja kats- olimme hyvin vaikuttuneet sitä, mikä tilanne Intiassa oli, koska siellä oli hyvin yhtyskohtaiset selvitykset kunkin lahjoittajan osalta joten oli mielenkiintoista katsoa, miten tämä valvonta toteutui. Sveitsissä katsomme CICR ja Global Fundia, Yhdysvalloissa Bill and Melinda Gatesin säätiötä ja Ford-säätiötä, ja Espanjassa tutustuimme kansainvälistä säätiötä, joka tutkii iberoamerikkalaista hallintoa ja julkista politiikkaa. Nämä ovat hyvin erilaisia, toimivat hyvin eri maissa eri tavoin. Me saatoimme käydä keskusteluja kasvokkain, tehdä haastatteluja useimmissa järjestöissä, paitsi Sveitsissä ja Yhdysvalloissa, jossa meidän piti käyttää julkisesti käytössä olevaa tietoa, koska ei haluttu eh, haastatteluja meidän kanssamme. Mitä voimme siis sanoa sitten parhaista käytänteistä, jos aloitamme hallinnosta? tärkein asia on, mikä näissä järjestöissä on tehty ja mikä on hyvin tärkeää, on ajatellen sävyä, mitä toimitaan, on se, että luodaan käytännössä sääntö ja etiikan sääntö, joka määrittää säännöt sille, miten voidaan identifioida, seurata, valvontaa, mahdollisia eturistiriitoja, mahdollisia riippuvaisuuskysymyksiä ja myöskin erilaisia korruptiovastaisia toimia. Sitten voidaan myöskin varmistaa riippumattomuus ja taidot niiden ihmisten osalta, jotka ovat asiantuntijakomiteoissa. Me voimme kohta katsoa vielä sitä, mitä ovat nämä asiantuntijakomiteat. Hyvä käytäntö on myös se, että ei makseta johtokunnan jäsenille heidän roolistaan. Heidän pitäisi saada korvausta vain matkakustannuksista ja vastaavasta, mutta tämä ei suinkaan ole sellainen tehtävä, josta pitäisi maksaa palkkaa. Ja sitten lisäksi lukuisia johtokuntien kokouksia tulisi järjestää joka vuosi, jotta olisi aktiivista hallintaa eikä mitään nukkuvaa hallintaa, hallintoa. Pitäisi pyrkiä välttämään sitä, että virkamies, virkamiesasemia on lukuisissa eri hallinnollisissa elimissä. Yksi henkilö, hän ei tulisi kuulla kuin yhteen hallinnointielimeen. Pitäisi myöskin rajata määräaika, jonka henkilöt toimivat näissä erilaisissa hallituksissa ja toimivissa komiteoissa. Pitäisi myöskin määritellä strategia tälle organisaatiolle, joka perustuu kumppanuuteen, jossa ovat mukana sidosryhmät ja jossa pyritään myöskin määrittelemään strategiaa. Pitäisi myöskin tilintarkastuskomitea, joka valvoo tilintarkastusta, sisäistä valvontaa ja riskinhallintaa. Pitäisi myöskin määritellä avoimuus riskeille, jotka säätiöllä on, ja suunnitella asianmukaiset valvontamenettelyt, jotka liittyvät näihin riskeihin, jotka on pystytty määrittelemään. Ja myöskin lahjoittajilla tai heidän edustajillaan tulisi olla se tilanne, että heidän pitäisi olla, heitä olla enintään puolet johtokunnan jäsenistä ja jossakin organisaatioissa, joita me katsoimme siellä, lahjoittajat eivät saaneet olla lainkaan johtokunnassa mukana riippumattomuussyistä. Jos katsomme esimerkiksi suurta säätiötä, esimerkiksi Euroopan demokratiarahastoa, joka on organisoitu kaksijakoisella järjest- hallinnolla, jossa on johtokunta ja toimeenpaneva komitea, mikä on aika tavallista, ja toimeenpanevan komitean yhteydessä sen lisäksi on myöskin muita komiteoita, tavallisesti tällaisia asiantuntijakomiteoita. Asiantuntijat ovat asiantuntijoita yksittäisissä asioissa, kysymyksissä, jotka liittyvät näihin säätiöihin, siis esiin, tässä tapauksessa siis demokratia-asiantuntijoita. Sitten olisi myöskin tällainen tämä tilintarkastuskomitea, joka vastaisi tilintarkastusta ulkoisesti ja sisäisesti ja myöskin riskeistä. Ja lisäksi yleensä on myös tällainen rahoituskomitea, Joskus sitä nimitään myöskin investointikomiteaksi, joka vastaa investointien hallinnosta, investointihallintopolitiikasta säätiön puitteissa. Ja tämän lisäksi on tietysti myöskin säätiöllä jo, johtaja, jonka apuna on pääsihteeristö. On selkeä ero siis hallinnon ja toimeenpanevan tahon välillä. Sisäisestä hallinnosta Kansainväliset puitteet sisäiselle hallinnolle, sitä on nimitetty kosoksi, eli sponsorisoivien organisaation komitea voisi olla hyvä lähtökohta, hyvä viite sisäiselle säätiöiden valvonnalle. Se pyrkii siihen, että ollaan tehokkaita ja käytetään, toimitaan tehokkaasti, että rahoituksesta raportointi on luotettava, että noudatetaan soveltavia lainsäädäntöjä ja säädöksiä ja että turvataan varat ja tärkeää on, että tällainen organisaatio muodostaa mahdollisimman nopeasti uudessa järjestössä. Tämä on hyvin tärkeää. On tärkeää, että on tietoisuutta organisaatiossa siitä, että on sisäistä valvontaa ja on myöskin valvonnan kulttuuri, joka järjestetään tällaisessa säätiössä. Saman aikaan kuitenkin pidetään mielessä se, että valvontarakenne on sellainen, että sen tulee vastata säätiön kokoa ja toimintoja ja pitää olla asianmukainen tasapaino kustannusten, valvonnan kustannusten ja valvonnan tehokkuuden välillä, että pyritään välttämään sitä, että on liikaa byrokratiaa. Ja lopuksi tietysti hyvä käytänne on se, että on tällainen riskikartta. Se tulisi tehdä myös eh, silloin, kun suunnitellaan näitä sisäisiä valvonnan menettelyjä ja, ja kun harjoitetaan säännöllistä valvontaa ja myöskin mahdollisesti tehdään korjauksia säännöllisesti, jos se on tarpeen. Mitä tulee sitten ulkoisen valvonnan ympäristöön useimmissa maissa, säätiö on rekisteröity valtiollisen, valtiollisen viranomaisen taholle. Tässä on pyrkimyksenä se, että niillä on yleisen intressin tarkoituslopikan kautta pyritään saman aikaan veropoikkeuksia. Tämä on hyvin tärkeä alusta lähtien tärkeintä että säätiön tavoite on selkeästi määritelty. Jonkun pitäisi pystyä vastaamaan siitä, miten tämä, siitä, että julkisen edun tavoite säilyy säätiön toiminnassa. Eri maissa saatoimme nähdä, että kun valtion varat tai julkisesti kerätyt varat ovat käytössä, yleensä on olemassa vahvistettua hallinnon, valtion valvontaa, jota voidaan tehdä eri tavoin. Tietysti säätiöt joutuvat tekemään to, lähettävän toimintakertomuksen ja tilin tarkastuskertomuksen myöskin valtiollisille tahoille, mutta tärkeää on, että myöskin lahjoittajat tekevät valvontaa ja että tämä dokumentoidaan kunkin lahjoittajan, kunkin hankkeen osalta. Tämä on hyvin tärkeää ja tämä on suoraan yhteydessä siihen, miten lasketaan kustannuksia säätiön puitteissa niin, että voidaan seurata kustannuksia joita yksittäisissä hankkeissa syntyy ja voidaan raportoida lahjoittajille. Useimmissa maissa, joista me teemme tutkimuksia, on ulkoinen tilintarkastaja, joka, joka on pakollinen tilintarkastuksia varten, mutta on myöskin pyrkimyksiä siihen, että kansalaisjärjestöt pyrkivät tavallaan antamaan oman etikettinsä näille säätiöille. Ja yleensä pyritään tällaista etikettiä saamaan kansalaisjärjestöltä, jotta saadaan enemmän julkisuudessa tietoisuutta säätiön olemassaolosta ja saadaan aikaan lisää luottamusta. Ja kuten aiemmin jo mainitsin, oikea tasapaino tehokkaan valvonnan ja järkevien hallinnosten kustannusten välillä täytyisi saada aikaiseksi. Riippuen maasta, valtiollinen valvonta on organisoitu eri tavoin. Joskus siitä vastaa verovirasto, joten pelkästään veroja ajattelen. Joskus siitä vastaa jokin muu järjestö hallinnon, hallituksen hallinnon puitteissa, mutta aina on niin, että valtio aina kiinnittää huomiota siihen että toiminta on julkisia tarkoituksia vastaavaa ja joissakin maissa hallintokustannukset on rajattu tiettyyn prosenttiosuuteen kaikista kustannuksista, joita on tällä rakenteella. Tähän ulkoisen valvonnan ympäristöön voimme todeta, että Sveitsi oli poikkeus sikäli, että ei tarvitse olla julkisia taseita. Ajattele velvoitetta nimittää ulkoisia tilintarkastajia – Tämä aina on pakollista, kun on olemassa tietty kynnysarvo, paitsi Yhdysvalloissa, kun on kysymys yksityisistä säätiöistä, mutta silloin kun se ei ole lain säätämää, sitä katsotaan, se katsotaan parhaaksi käytänteeksi ja kaikissa organisaatioissa, joita me tutkimme, oli ulkoisia tilintarkastajia. Puhuin valtion valvonnasta, se keskittyy pääasiassa varojen käyttöön. Mitä tapahtuu, jos on epäsäännöllisyyksiä, jotka liittyvät lain noudattamiseen, jostain tämä on todettu, jota on todettu ulkoisen tilintarkastajan toimesta tai ne on todennut valtionlinen viranomainen, silloin tällainen organisaatio saattaa menettää verotuksellisen asemansa esimerkiksi Yhdysvalloissa tai Ranskassa, tai se voidaan jopa lopettaa tietyissä olosuhteissa, jos on todettu, että on tiettyä laikkia noudattamattomuutta. On voi olla myöskin muunlaista valvontaa, rahoituksellisilta kumppaneilta, jotka määrittävät puitteet varojen käytölle ja on myöskin kansallisjärjestöt, jotka antavat tällaisia leimoja. Esimerkiksi Imagine Canada, Comité La Charte Ranskasta ja Zevo Sveitsissä. Sitten avoimuus. Voimme kenties siirtyä tavallaan yksinkertaisena toimista kaikkein mutkikkaimpiin. Ensinnäinen askel avoimuudessa on tiedottaminen, joka on sovellettu yleisölle ja on helposti saatavilla, miksi internetissä tavallisesti tämä tiedottaminen, sen pitäisi liittyä pelkästään historiallisiin rahoitustoimiva myöskin toimiin, joita säätiö on tehnyt varoja käyttäessään eri sääntöjen, hallinnollisen rakenteen, et, eettisen koodin tulisi olla saatavilla myös internetissä. Pöytäkirjat johtokunnasta ja eri komiteoista, ne tulisi myös olla internetissä nähtävillä. Tämä on huomattava parannus avoimuudessa, jos näin tapahtuu. Myöskin vuosikertomus ja myöskin tilintarkastuskertomukset, niin tulisi olla saatavilla internetsivuilla jotka ovat julkisia. Ja kun on erityisiä rahankeruukampanjoita tiettyjä tarkoituksia varten, parasta on, että raportoidaan erityisesti erikseen tällaisesta kampanjasta ja niistä toimista, joita toteutettiin tuloksella ja mahdollisesti myöskin niin, että on mukana arviointi, hyvä käytänne, jonka saatamme havaita oli myös, että julkaistaan johtokunnan jäsenten ja eri toimeenpanevan komitean palkkiot ja myöskin apurahojen myöntämisen politiikka ja menettelyt, jotka liittyvät tähän, niin ne pitäisi olla myöskin nähtävillä säätiön verkkosivulla lisää voimuuden aikaansaamiseksi. Jotkin säätiöt julkaisevat myöskin sisäisiä tilintaskertomuksia verkkosivuilla, joten ne julkisesti kertovat mahdollisista riskeistä sisäisessä valvonnan menettelyissä tai myöskin puutteista sisäisessä valvonnassa ja toimintasuunnitelmista parantaa sisäistä valvontaa, mikä jälleen kerran on askel tilintarkastuksen julkisuuden suuntaan. Ja viimeinen askel saattaisi olla se, että jotkin johtokunnan ja komiteoiden kokoukset avataan myöskin ulkopuolisille henkilöille, että he voivat olla paikalla ja, ja he saavat mm, nähdä sen, että on noudatettu asianmukaisesti päätöksentekomenettelyjä. Joten johtopäätöksenä, jos me katsomme tätä tutkimusta nyt Euroopan demokratiarahastoa ajatellen, suositukset olisivat, että rajoitetaan yhteisiä virkamiehiä johtokunnan toimipanevan äh, komitean välillä ei siis olla äh, yhteisiä jäseniä näissä elimissä. Pitäisi vahvistaa toimivaa komiteaa sen jokapäiväisessä työssä niin äh, asiantuntijakomiteoilla, jotka olisivat asiantuntijoita demokratiaan liittyvissä kysymyksissä. Pitäisi myöskin kehittää sisäistä valvontaa ja myöskin luoda tilintasuskomitea, jos se oli mukana ihmisiä, jotka ymmärtävät rahoituskysymyksiä ja sisäistä valvontaa ja ymmärtävät riskinhallintaa. Ja säännöllisesti tulisi myöskin tehdä arviointeja organisaation toiminnasta ja toimista. Tätä edellytetäänkin EU-lainsäädännössä niin, että päätöksentekoon saadaan avoimuutta. Ulkoisesta valvonnasta. Lisävalvontaa voitaisiin panna toimeen niiden lisäksi, jotka ovat jo lakisääteisiä. Pitää kuitenkin mielessä, että on asianmukainen tasapaino tehokkaan valvonnan ja hallinnollisten kustannusten rajoittamisen välillä. Sitten avoimuudesta. Voisi olla hyvinkin tärkeää saada tehdä tieto saataville, voitaisiin laajentaa verkkosivua, mikä voisi olla paras käytänne. Tiedottamista pitäisi laajentaa toimista, joita on toteutettu. Pitäisi myöskin kertoa demokratiarahaston korruptiovastaisesta ohjelmasta ja siitä, miten valitaan kumppaneita tähän näihin ohjelmiin, tämä pitäisi julkisesti saatavilla, ja myöskin parhaat käytänneet, joita me määritimme, jotka liittyvät tässä tutkimuksessa, jotka liittyvät eri organisaatioihin. Ne voisivat olla myöskin inspiraationa demokratiarahastolle silloin, kun pannaan toimien erilaisia toimia, jotka liittyvät avoimuuteen. Joten kiitoksia. Tässä siis nopea yhteenveto tästä tutkimuksesta on aina haaste tehdä tällainen nopea esitys. Ja nyt olen tietysti valmis vastaamaan kysymyksiin. Thank you very much for the presentation. Kiitoksia kovasti tämän tutkimuksen esittelystä. Tässä oli paljon faktatietoa. Nyt meillä on vielä 10 minuuttia aikaa keskusteluun. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron, esittää kysymyksiä tai huomioita? Eikä kukaan. No sitten annan puheenvuoron esittelijälle. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän kovasti tästä esityksestä. Tässä tutkimuksessa on tärkeitä johtopäätöksiä. Ja esimerkiksi se, että demokratia rahastossa on havaittavissa selkeä Euroopan parlamentin läsnäolo. Eli meillä on kyllä tietty vastuu, erityisvastuu kannettavanamme sitä, että ei synny minkälaisia eturistiriitoja tai epäsäännönmukaisuuksia tai virheitä, ja että saadaan todella aikaan mahdollisimman laajaa avoimuutta. Mandaatti on todella erityisluontoinen. Halutaan edistää demokratiaa, mutta tässä voidaan mennä metsään, jos hallinnointi, hallinto epäonnistuu tai syntyy eturistiriitoja. Ehkä koordinaattorit voisivat näiden päätelmien pohjalta pohtia jonkinlaista oma-aloiteen mietintöä tai to- muunlaista ehdotusta tästä rahastosta, sen toimista, niin että katsottaisiin, miten rahastoja todella käytetään. Ja on tärkeää, että tässä keskustelisimme myös Brokin ja Lambsdorffin kanssa heidän vastuualueistaan niin, että katsottaisiin, että ennen kuin mitään ongelmia syntyy, niin voisimme tässä valiokunnassa keskustella mahdollisesta valvonta, valvontajärjestelmästä, eli ennaltaehkäisevästi toimittaisiin. That could be... Niin, tämä voisi olla yksi mahdollinen tapa toimia. Ehdotan, että keskustelemme koordinaattoreiden kanssa – ja sitten otamme yhteyttä muiden valiokuntien kollegoihin. Kiitoksia tästä tutkimuksesta. Jäsenet voivat sitä lukea. Samoin Afetin ja Deven kollegat saavat sen käyttöönsä. Toivottavasti tästä syntyy nyt paljon keskustelun aihetta jatkokäsittelyyn. ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, freue mich an... No niin, hyvät kollegat. Nyt toivotan tänne kokouksemme eri tilintarkastustuomioistuinten valtuuskunnat, heidän johtajansa Sarhost Erbin, samoin doktor, tohtori Matias Meering on paikalla, Werner Pölzer, Marion Ranskan tilintarkastustuomioistuimesta, Bengt Andersson Ruotsin tilintarkastustuomioistuimesta. On mukava, että olette tänään läsnä täällä valiokuntamme kokouksessa. Olette Dantsilän vieraita. Tervetuloa. Nyt voimme sitten siirtyä seuraavan esityslistan kohtaan – Okei, okay. uh, ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat. Nyt jatkan kokoustamme ja toivotan lämpimästi tervetulleeksi komission jäsen Shemetan. Esityslistalla on tänään useita kohtia, joista mielellään keskustelemme kanssanne. Viime viikkojen keskusteluissa olen tehnyt valiokunnan koordinaattorille ehdotuksen teidän kutsumisestanne, jotta voisimme keskustella kanssanne tulevista kitkattomista töistä, joita Olaf, petoksen torjuntavirasto, tekee. Valiokunta on hieman huolissaan, ja sanon tämän nyt omin sanoin, että viimeisen yhdeksän 12 kuukauden aikana on koettu tilanne, joka on mielestämme ollut äärimmäisen ongelmallinen, emmekä myöskään voi sitä hyväksyä. Olemme joutuneet näkemään että entisen komission ja sen Dalin eroamisen jälkeen Olafin Valvontakomiteassa on tapahtunut paljon. Herra Timmermans ilman syitä erosi ja sen jälkeen myös Skempli, maltalaisjäsen, erosi. Samoin pitää todeta, että kolme henkilöä, jotka olivat luettelossa seuraajiksi, eivät tai heistä kaksi eivät voineet liittyä valvontakomiteaan, joten tanskalaisjäsen ei, tanskalaisjäsen liittyi, mutta komitea ei voi täysimääräisesti jatkaa töitään. Ja tämä on merkki siitä, että toisaalta Olafin ja sen pääjohtajan ja toisaalta sitten valvontakomitean työ ei täysimääräisesti toteudu. Ja tämä ei voi olla toimielinten parlamentin neuvoston ja komission etujen mukaista. Olemme todella pohtineet vakavasti, miten asian pitää puuttua. Saimme valvontakomitean vuosikertomuksen kokouksessamme ja siinä puututaan useisiin kysymyksiin. Tähän mennessä neuvosto ja komissio, siis olen pohtinut, ovatko toimielimet tehneet kaikkensa, jotta petosten torjunnan toiminnassa toimielimelliset puitteet ovat sellaiset, että todella voidaan tehdä tehokasta, kitkatonta työtä, mutta ennen kaikkea sääntöjen työtä. Siksi tämä asia, josta vielä äänestetään, on mielestäni sellainen, että haluamme siitä keskustella yhdessä teidän kanssanne, hyvä komission jäsen, ja meistä komissiolla on tässä myös erityisvastuu. Olafhan on riippumaton, mutta se on osa komissiota oikeudellisten puitteiden takia ei ole mitään Euroopasta syyteen viranomaista, mutta silti pitää pohtia, miten saadaan tasapainoinen valvontatilanne jossa todetaan, todella pidetään kiinni erilaisista oikeudellisista näkökulmista. Puheenjohtajakokous esimerkiksi viime viikolla toivoi, että me talousarven valvontavaliokuntana käsittelisimme tätä kysymystä, koska se on tärkeä kansalaisille ja julkisuudelle ja myös toimii elimille itselleen. Ennen kuin annan puheenvuoron teille, komission jäsen haluaisin todeta, että olemme tyytyväisiä voidessamme tehdä yhteistyötä komission ja teidän kanssanne. Odotamme teiltä aktiivista toimintaa tässä kysymyksessä ja odotamme innolla, mitä teillä on sanottavananne. Nyt antaisin puheenvuoron myös esittelijälle, mikäli niin toivotte. Ja sitten ehdotan komission jäsen Shemeta että kuulemme teidän näkemyksenne asiasta. Mutta aikaisemmin käytyjen keskusteluiden perusteella haluaisin vielä korostaa, että olemme huolissamme tilanteesta ja uskomme, että kaikki pitää todella tehdä, jotta Olafin valvontakomitea saadaan jälleen toimimaan oikealla tavalla. Tämähän ei ole sinänsä mikään uusi kehityskulku. Kun minut oli valittu puheenjohtajaksi, niin sinut, Teato viittasi siihen, että johtotason ja valvontakomitean välillä oli jo ongelmia, eikä nykykonflikteja voi pelkästään johtaa nykyisiin henkilöihin, vaan kuulin valvontakomitean aikaisemmin jäseniltä, että tässä on mahdollisuus tällaisen, tällaisiin ristiriitoihin. Ja nyt vuoden kuluessa olemme nähneet, että ristiriidat eivät ole suinkaan vähentyneet, vaan jopa kärjistyneet entisestään. Ja tässä nyt haluamme toimia yhdessä komission kanssa ja vaadimme teiltä myös aktiivisia toimia. Herra Shemeta Tervetuloa, te saatte nyt puheenvuoron. Thank you very much, uh, uh Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Ymmärrän, että meillä on kaksi erillistä keskusteluaihetta. Vuosikertomus valvontakomiteasta ja toisaalta Olafin uudistus. Olisi hyvä, että nämä käsitellään todella erikseen. Lähtisin liikkeelle vuosikertomuksesta, Olafin vuorikertomuksesta. Haluaisin ensin kiittää teitä kutsusta tähän näkemysten vaihtoon. Tämä kysymys on esillä myös kokouksessanne huomenna. Valitettavasti kuitenkin huomenna kollegio käsittelee eurooppalaista ohjausjaksoa, joten keskustelun huomenna teidän kanssanne ei voi osall- en voi osallistua. Ja tämä pätee myös pääjohtaja Kessleriin ja valvontakomitean jäseniin. On kuitenkin hyvä, että voin välittää teille minun kommenttini tästä vuosikertomuksesta. Olaf-asetus ja sen rooli on äärimmäisen tärkeä. Ensinnäkin tarkoitus on valvoa Olafin riippumattomuutta ja suojella sitä ulkopuolisilta vaikutuksilta yrityksiltä, mukaan luettuna toimielimet. Sen roolina on myös osallistua Olafin toiminnan parantamiseen ja valvoa sen tutkintatoimia. Molempia aspekteja käsitellään tässä vuoden 2012 kertomuksessa ja meidän instituutioina pitäisi perehtyä näihin huolella. Tämä on ensimmäinen kertomus, jonka nyt saamme tältä valvontakomitealta sen kauden aikana. Heti alkuun haluaisin mainita, että valvontaelimen ja toisaalta valvottavan elimen väliseen suhteeseen liittyy totta kai kritiikki tällaisessa kertomuksessa. Ei tämä ole tavatonta. Näin ollen en ole kriittisistä kommenteista järkyttynyt. Minun mielestäni tärkeää on, että me kaikki analysoimme systeemisiä suosituksia niin, että Olaf sel- selkeyttää mahdolliset väärinkäsitykset ja kaikki suositukset käsitellään rakentavassa hengessä. On hyödyllistä muistuttaa myös siitä, mistä valvontakomitea omassa kertomuksessaan muistuttaa. Ensimmäisen vuoden aikana myönteisiä muutoksia on tapahtunut. Uudelleenjärjestelyt Olafissa, uusien ohjeiden hyväksyminen tutkintamenettelyihin, niin sanotut ISEPSit, uudet työskentelyjärjestelyt Olafin ja valvontakomitean välillä ja asetuksen uudistus 1073 asetus. Tätä taustaa vasten voin todeta, että kertomuksessa todetaan parannuksia yleisissä menettelyissä ja Olafin uudelleenjärjestelyissä. Nämä parannukset liittyvät esimerkiksi niihin vaatimukseen, joita esitetään avoimille tutkimuksille, jotka pitää toteuttaa pääjohtajan toimesta. Tämä liittyy myös oikeusasiamiehen suositukseen Olafille. Tutkimusten riippumattomuus ja henkilökohtainen vastuu Olafissa pääjohtajan tasolla näin toteutuisi lainsäädännön näkökulmasta. Sitten kun ajattelemme uudelleenjärjestelyä, niin valvontakomitea arvostaa sitä strategiaa, joka on keskittää varat tutkimukseen, erottaa tutkintarakenteet toisaalta poliittisista rakenteista ja keskittyä keskeisiin tutkintatoimiin. Askeleena eteenpäin, kun vahvistetaan Olafin tutkintatoiminnan riippumattomuutta. Valvontakomitea tunnustaa, että ennakkolupa vaatimukset tietyille tutkintatoimille ja systemaattisempi oikeustarkastus on askel eteenpäin, kun vahvistetaan Olafin legitimiteettiä oikeutusta. Olen tyytyväinen tästä arviosta. Näin pääjohtaja voi jatkaa työtään juuri tähän suuntaan. Katsokaamme nyt niitä kriittisempiä kommentteja, joita valvontakomitea esittää. Osaan näistä on jo puututtu ja joissakin tapauksissa on tunnustettu edistys myös tässä kertomuksessa. Tästä muutama esimerkki. Ensinnäkin komitean tiedonsaanti. Kertomuksessa tunnustetaan, että työskentelyjärjestelyjen kuvaus vuodelta 2012 johti siihen, että tilanne on parantunut. Komitea haluaa nyt ehdottaa korjattua versiota näille järjestelyille. Ymmärrän, että Olaf on avoin, valmis keskustelemaan tällaisesta tarkistuksesta. Toiseksi komitea katsoi, että yhdeksän kuukauden kertomuksessa liikaa tietoja mustattiin. Olen saanut tiedon, että Olaf on antanut jo ohjeistusta henkilöstölle viime vuoden lopusta lähtien niin, että tätä mustausta ei tapahtuisi kuin minimimäärä. Sitten kuuleminen budjettimenettelyn yhteydessä. Tätä vaatimustakin on kunnioitettu, kun ajatellaan seuraavan tulevan vuoden budjettia. Sitähän juuri käsitellään. Sitten muissa kohdissa, jotka mainitaan kertomuksessa, on vielä työsarkaa. Olen Olafin pääsihteerille antanut ohjeet, että valvontakomitean kanssa on tehtävä yhteistyötä myös näissä kysymyksissä. Tärkein seikka kertomuksessa liittyy komitean löydöksiin perusoikeuksien alalta Olafin tutkimustyössä. Kaikki Olafin tutkintatoimet on toteutettava niin, että kunnioitetaan, kunnioitetaan täysin perusoikeuksia. Kertomuksessa todetaan, että laatu tarkkailuyksikön perustaminen Olafiin palvelee nimenomaan tätä periaatetta. Uusi yksikkö on saanut tehtäväkseen antaa neuvoa pääjohtajalle silloin, kun mahdollisia tutkimuksia avataan tai koordinoidaan tapaustutkimuksia, tutkitaan tutkimuksen aikaista oikeudellista tilannetta ennen kuin tapaukset suljetaan tutkimukselta. Periaatteessa tämä näyttäisi toimivan. Haluaisin huomauttaa, että vuosikertomuksessa ei todeta minkäänlaisia perusoikeuksien systemaattisia rikkomuksia. Tämä, vahvistuu, tämä näkemys vahvistuu myös tuomioistuin käsittelyjen tulosten kautta. 2008 alusta tähän hetkeen saakka Olaf on avannut yli 1600 tutkimusta tai koordinaatiotapausta. Nämä tapaukset koskivat yli 1100 henkilöä. Vain 15 tapauksessa asianomainen henkilö nosti äh, kanteen tuomioistuimessa, joka liittyi suoraan tai epäsuorasti Olafin toimiin. Eli alle yksi prosenttia Olafin toimista oli sellaisia, jotka kiistettiin virallisesti EUn tuomioistuimessa viidessä tapauksessa katsottiin, että kanne oli osittain tai täysin oikeut, epäoikeutettu. Ja sitten mahdollisesti oli myös vahingonkorvaustuomio. Sitten taas katsottiin, että kanne ei ollut perusteltu ja se peruttiin. Nämä luvut osoittavat hyvin, että ei ole minkäänlaista systeemistä ongelmaa Olafin menettelyissä, kun ajatellaan perusoikeuksien kunnioittamista. Kertomus kuitenkin kyseenalaistaa tiettyjä toimia, joihin Olaf on ryhtynyt vuonna 2012. Ymmärrän, että osa näistä liittyi siirtymäkauteen vanhasta uuteen kauteen siirtyessä tutkimusten näkökulmasta. Toivottavasti jatkossa tämä ei enää ole huolenaiheenamme. Valvontakomitea näkee erityisiä ongelmia uusissa menettelyissä, jotka pitäisi vuoropuhelussa ratkaista Olafin pääjohtajan kanssa kunhan Olafin uudistukset astuvat voimaan ja uusi oikeudellinen puitteisto on selkeytetty, tämän pitäisi tapahtua. Ohje tutkintatoimiin täytyy totta kai tarkastella uudemman kerran, kunhan uusi Olaf-asetus astuu voimaan. Nykyiset ISIPSit säännöt sisältävät jo monia muutoksia, jotka sisältyvät Euroopan parlamentin ja neuvoston väliseen kompromissiin viime vuodelta, kun otetaan huomioon, että ne hyväksyttiin ennen kuin päästiin uudistussopimukseen, niin on selvää, että ne eivät meille vielä täyttä täytäntöönpanoa asetuksen osalta takaa. Lisätyötä siis tarvitaan ja katson, että tämä pitäisi toteuttaa yhteistyön hengessä Olafin ja valvontakomitean kesken. Olafin pääjohtaja on vakuuttanut minulle, että valvontakomitea saa luonnoksen näistä uusista ohjeista. Sille tarjoutuu mahdollisuus antaa omat kommenttinsa ennen kuin Kessler hyväksyy nämä lopullisena versiona. Yksi seikka kertomuksessa josta en ole komitean kanssa samaa mieltä, liittyy sen arvioihin muutoksista Olaf-asetukseen, joista on sovittu toimielinten kesken. Olafin uudistus on seuraavana esityslistalla esillä ja en tässä tietenkään halua mennä yksityiskohtiin näin ennakoivasti. Kuitenkin komitean rooliin liittyvät kysymykset, jotka nousivat esille mietinnössä, ovat tärkeitä myös teidän keskusteluissanne. Sen takia lyhyesti haluan tuoda esille komission näkemyksen tässä aiheessa. Menettelyn näkökulmasta pitäisi muistaa, että tämä aihe ei suinkaan ole uusi aihe. Keskustelu valvontakomitean roolista, sen tehtävistä ja toimialasta on kestänyt vuosikausia, erityisesti 2012 kolmikantaneuvotteluissa. Tämä on ollut myös yksi vaikeimmista aiheista neuvoston ja parlamentin kanssa käydyissä keskusteluissa parlamentti ja neuvosto ovat olleet eri kannalla. Neuvosto on edelleenkin sillä linjalla, että komitean pitäisi tunnistaa systeemisiä heikkouksia, mutta ei niinkään lähteä arvioimaan yksityisiä tutkimuksia. Teksti, josta sovittiin viime vuoden lopussa, muodosti oikeastaan sen sen enimmäismäärän, johon lainsäätäjä halusi mennä tässä vaiheessa. Vuosikertomuksen toteamus siitä, että valvontakomitean valtuudet eivät olleet riittävästi mukana neuvotteluissa, on näin ollen harhaanjohtava. Menettelytapa-argumentin ohella olen vakuuttunut siitä, että kompromissi, johon viime vuonna päästiin, komitean roolista on minusta asianmukaisin. Valvontakomitea ei ole institutionaalisesti sellainen, että se voisi kattavasti valvoa kaikkia Olafin tutkimuksia ennen kuin ne sitten toimitetaan kansallisille toimivaltaisille viranomaisille. olaf asetuksessa ei ole sääntöjä tilivelvollisuudesta, vastuukysymyksistä ja mahdollisista äh, komitean jäsenten vastuuvelvollisuuksista. Jos komitean roolia sitten laajennettaisiin, niin Näitä kysymyksiä pitäisi käsitellä, jotta säilyisi tarvittava tasapaino, eikä Olafin itsenäisyys vaarantuisi. Lyhyesti sanottuna nykyisessä kokoonpanossaan ja nykyisessä toimielinpuitteistossa valvontakomitea ei taivu jonkinlaiseksi hallintoneuvostoksi. Näin Olafin rakennetta muutettaisiin täysin. Meillähän on historiallisista syistä sellainen rakenne, jossa halutaan Olafin eh, riippumattomasti toimiva pääjohtaja. Tämä ei tarkoita sitä, että Olafin toimintaan ei kohdistuisi minkäänlaista valvontaa. Ensin haluan korostaa sitä, että Olafista olemme totta kai komissiossa vastuussa myös siviilioikeuden näkökulmasta ja haluamme taata perusoikeuksien turvan. Tästä syystä olemme käyttäneet paljon resursseja oikeudellisten puitteiden pohtimiseen ja laatimiseen. Ja tästä syystä olen myös tänään täällä. Toiseksi tärkeämpi seikka, Olafin tutkimukset ovat hallinnollisia tutkimuksia. Täytyy muistaa myös kansalliset ja EUn tuomioistuimet, jotka sitten pohtivat tätä oikeudellista puolta. Olafin uudistuksen yhteydessä halutaan turvata perusoikeuksien takaaminen. Komissio näkee tästä kertomuksesta edelleen, edelleenkin on Olafissa parantamisen varaa. Luemme kertomusta myös siitä näkökulmasta, että äh, pääjohtajan toimet viimeisten kahden vuoden ajalta ovat vieneet Olafia oikeaan suuntaan. Kaikkien asianosaisten pitäisi tehdä yhteistyötä, jotta lisäparannukset äh, työhön saadaan yhteistyön hengessä aikaiseksi. Kiitos. Thank you very much, uh, Mr. Commissioner. Kiitoksia kovasti, hyvä komission jäsen tästä kattavasta ja laajasta puheenvuorosta. Nyt kolme kollegaa on pyytänyt puheenvuoroa ensin Gressle. Kiitos, herra komission jäsen Estilä. Haluan kiittää teitä. Saksassa alkavat sadut aina sillä tai päättyvät tällä niin, että tänään päättyi hyvin santion ja he elivät elämänsä olen sen loppuun asti. Toivottavasti kuitenkin tässä asiassa tekemään hiukan enemmän kuin nyt kertomaan meille kauniita tarinoita siitä, miten mukava olisi, jos maailmassa olisi rauha. Maailmassa kuitenkaan nyt ei ole rauha. Ja pyytäisinkin, että kertoisitte meille, mihin te olette ryhtynyt, jotta voisitte vaikuttaa herra pääjohtajan toimiin niin, että valvontakomitea voi tehdä työnsä. Se hän nimittäin ei halua, että valvontakomitea tekee työtä, Siksi hän tekee sille kiusaa siinä, missä voi. Ja ilmeisesti nämä kohdat te ette ole huomannut. Viittaan kohtaan 45. Siinä puhutaan näistä kiusanteosta hyvin tärkeä myöskin alaviite 35, jossa puhutaan kaoottisesta hallinnosta. Nämä ovat siis sellaisia kohtia, että jos niitä lukee, silloin ehkä voi miettiä sitä, mitä on tapahtunut, esimerkiksi tätä meidän suosikkitapaustamme, Dalia, ehkä se nyt toimii eri tavalla kuin tehtiin. Minun mielestäni se, että teksti, jonka minä suurin vaivoin sain aikaiseksi, siinä on valtaisia aukkoja johtuen siitä tilanteesta, jossa olemme, joten pyytäisin, että ottaisitte vakavammin nämä ongelmat. Ettekä sanoisi, että kyllä tämä tästä, ei nämä näin käy ei tästä ole kenellekään mitään iloa, jos me jatkuvasti joudumme käsittelemään samoja kysymyksiä. Tämä on tilanne. Minusta se on jopa dramaattisempi kuin miten te sen näette. Ja näyttää siltä, että sisäiset toimit, joihin on ryhdytty, joilla on pyritty lisäämään tehokkuutta, ovat johtaneet toiminnallisiin häiriöihin ja ovat vahingoittaneet taistelua petoksia vastaan. Jos puhutaan näistä kynnysarvoista alaviitteessä 77, ja tämä on hyvin tärkeää, koska se, että enää seurata enää omaisuusvahinkoja, jotka ovat tälle miljoonan euroa tai 500 000 euroa, kun on kysymys maataloudesta. Tämä on hyvin raskasta. Minä en löydä mitään sellaista minkä perusteella voitaisiin sanoa, että tämä virasto suojelee EUn taloudellisia etuja. Minä pyytäisin, että ottaisitte tähän asiaan kantaa. Mä haluaisin myöskin, että te ottaisitte huomioon tiettyjä asioita, joita valvontakomitea on todennut. Nimittäin, nimittäin 423 ulkoista tapausta, jotka kaikki avattiin vuoden, vuoden 2012 ensimmäinen tammikuuta. Ne avattiin, tapaus voidaan avata – kun on olemassa vakavaa epäilyä, näin on todettu Euroopan tuomioistuimessa, mutta kysymys on sitten se, että mitä tapahtuu sitten, onko tämä nyt pelkkää tilastollista kosmetiikkaa, että on tapauksia, jotka suljetaan ja sitten avataan vain uudella nimellä. Minä uskon, että on asioita, jotka ovat todella raskauttavia, jotka pitää ottaa vakavasti. Ennen kaikkea meidän täytyisi omistautua sille, mitä tapahtuu perusoikeuksien suojalle. Ja tämä yksikkö, jonka pitäisi alussa tutkia kysymysten oikeudellisuus, se ei ole sanotaankaan kovinkaan hyviä tuloksia. Tästä olisi valmis keskustelemaan pääjohtajan kanssa sitten, kun saamme vuosikertomuksen. Haluaisin kuitenkin viitata vielä siihen, että jos valvontakomitea ei saa asianmukaista varustelua toiminnalleen, meillä on tulossa jatkuvia, on, jatkuvasti ongelmia teillä, ennen, teille ennen kaikkea tulee ongelmia. Haluaisin sanoa vielä kerran, että Dallin tapauksen rooli Olafin puitteissa on kysymys, joka on aivan uskomatonta. Ja jos me nyt katsomme sitä, mitä tapauksia ylipäätään käsitellään, niin monet tapaukset yksinkertaisesti jäävät vain ö, kansioihin, mappeihin nukahtavat sinne. Olafin tapausten osalta, jos katsomme tilastoa, niin yksi 20 tapauksesta siinä syytettyä kuullaan ja todistajia on yhdessä tapauksessa 12. Ja jos me nyt katsomme, mitä vaikutusta on Dallin tapauksella ollut viime vuonna, niin 7,5 prosenttia kaikista haastatteluista, jotka liittyivät syytettyihin koskivat Dalin tapausta ja 5 prosenttia haastatteluista, joita käytiin todistajien kanssa. Siis aika paljon innostusta siihen, että yksi kolleganne joutuu vastaamaan asioista. Sitten vielä vastuu, joka liittyy tähän valtakomiteaan, koskeeko tämä kaikkia jos mahdollisesti tuomi, Euroopan tuomioistuimessa aletaan käsittelemään tätä kysymystä. Minun täytyy sanoa teille, että se mitä te sanoitte mahdollisesta valvontakomitean jäsenten vastuusta on minusta skandaali. Jos tämä on ongelma, niin tulevaisuudessa tulee pitämään kiinni siitä, että jokainen virkamies ja myöskin tämän unionin huippuvirkamiesolta, heidän maksetaan esille tämä vastuu, että sitä, sitä myöskin toteutetaan koska minä en pidä siitä, että ihmisiä pelotellaan, ja tämä on sellainen asia, jossa ihmisiä pelotellaan ja pidetään tekemästä työtä. Valvontakomitea tekee hyvää työtä, ja minä olen myöskin vakuuttunut siitä. Olen nimittäin aloittanut aivan samalla tavalla, tavalla kuin he, hekin. Ensimmäistä se, joka tein, minä ajattelin, että se, joka valvoo, hän häiritsee, hänet pitää laittaa sivuun. Mutta nyt, jos valvontakomitean tapauksessa ei tehdä yhtään mitään, niin se, mitä meillä nyt on, nimittäin tämä virasto ajautuu meidän toimiemme ulottumattomiin. Ja te olette vastuussa oleva komission jäsen, ja minun mielestäni te ette ole mitenkään erityisellä innolla pyrkinyt huolehtimaan tästä asiasta. Minusta se, miten tämä yhteenotto valvontakomitean ja pääjohtajan välillä, miten se sujuu, te olette osittain vastuussa siitä. Olisi apua siitä, jos komissio ottaisi hiukan tiukemman roolin suhteessa pääjohtajaan. Tämä on nimittäin se, mikä on selkeästi määritelty Olaf-asetuksessa. Ja nyt olisi aika, että kaikki asianosaiset todella tarttuisivat asiaan, eikä tehtäisi valvontakomitean elämää yhä vaikeammaksi. Tässä raportissa on lukuisia kohtia, jotka ovat sellaisia, että niihin pitäisi kiireellisesti tarttua. Minä en ymmärrä, miksi Olafin valvontakomitealle tehdään niin vaikeaksi jo tutustua asiakirjoihin koskevat loppuun saatettuja tapauksia. Olafilla ei ollut mitään vaikeuksia lähettää näitä raportteja komissiolle, mutta he, joita myös koskettaa salasapitovelvollisuus ja joita, jonka täytyy toiminnassaan taata luottamuksellisuus, en minä ymmärrä, en ole kuullut, että valvontakomiteasta olisi tullut jo tu, ajautunut ulos tietoja, joita ei Olafista olisi jo aiemmin ajautunut ulos. Joten siinä mielessä valvontakomitea on saanut aika heikon aseman, että suhtaudutta siihen aika huonosti. Jos komissio ei lopultakin ota vastuuta eikä toimi Dalin tapauksessa, silloin tämä koko hoito leviää käsiin. Se, mitä me nyt näemme, huolestuttaa minua suorasti. Ja jos te ette ole yhtä mieltä siitä, että tämä on huolestuttavaa, niin voin sanoa, että se, että asiaa tarkastellaan komissiossa mielessä, mielellään helikopteriperspektiivistä, se ei oi, voi olla se tapa, miten me toimimme. Se ei saa olla se, koska sitten voimme unohtaa valvonnan kokonaan. Minusta on parempi, että sitten ehdotatte, että valvontakomitea lopetetaan kokonaan, mutta itse muutosehdotuksiin palaan myöhemmin. Ja, das waren ja jetzt äh, doch eine ganze... No niin, tässä tulikin jo koko joukko asioita esiin tässä esittelee Greslen puheenvuorossa. Ja koska niitä todella tuli jo nyt niin paljon esiin, niin ehkä voisitte, hyvä komission jäsen, vastata näihin suoraan. Well, here I think it's important. Niin, nyt on tärkeää välttää väärin ymmärrykset. Ja voin sanoa tämän suoraan. Kyllä, ongelmia valvontakomitean ja Olafin välillä on niiden välisessä suhteessa. Se on totta. Mutta se, miten itse puutun näihin ongelmiin, on rakentava. Pyrin rakentavasti ratkomaan ongelmia ilman, että osoitan syyttävällä sormella ketään. Jos haluat kysyä, miten käsittelen valvontakomitea niin 14. toukokuuta juuri tapasin komitean ja siellä hyvin tarkkaan keskustelimme tästä raportista ja niistä tavoista, joiden kautta voidaan todella taata Olafin toiminnan parantuminen. Sanoit, että haluatte välttää väärin ymmärrykset, mutta mielestäni olimme varsin yksimielisiä siitä, miten pitäisi edetä. No sitten tapaustutkimushallinnointi. Työjärjestelyistä päästy sopu oli hyvin tärkeää. Sitä ennen mitään sääntöjä tältä osin ei ollut. Tätä koskevaa tietoa ei, ei ollut ja nyt sellaiset ovat olemassa. Minulle sanottiin, että näitä sääntöjä pitäisi parantaa. Ja minä sanoin valvontakomitean jäsenille, että he voisivat tehdä ehdotuksen siitä, miten sääntöjä voidaan parantaa. Olen varma, että Olafin pääjohtaja ottaa nämä ehdotukset huomioon ja parannusehdotuksesta keskustellaan ja näin voidaan välttää se, että tiedon pääsyyn liittyvät ongelmat voidaan välttää. Ja jos katsotaan tilastotietoa, sen jakautumista, niin sen jälkeen kun ISEPSit helmikuussa 2012 hyväksyttiin, oli 71 Olafin valvontakomitean pyyntöä päästä käsiksi tähän tiedonhallintajärjestelmään – ja jokaisessa tapauksessa pääsy annettiin valvontakomitealle. Käytettiin myös asteittaista kolmivaiheista menetelmää liittyen työmenettelyihin yli 60 tapauksessa. Ensimmäisen vaiheen jälkeen tämä komitea pyysi täyttä pääsyä ja sen myös sai. Kymmenessä tapauksessa he eivät päässeet kuitenkaan ykkösvaihetta pidemmälle. Pääsyä ei annettu. Eli itse haluan rakentavasti tarkastella sitä, miten ongelmat voidaan ratkaista. Ja sitten kysyitte, mitä teen tilanteen parantamiseksi. Tämä tietojen peitteleminen, mustaus, Tätä käsiteltiin ongelmana hallintokomiteassa. Sanottiin, että se estää asioiden oikeanlaisen käsittelyn ja syntyy viivästymiä ja näin pääjohtaja muutti sääntöjä. Pääjohtaja pyysi henkilöstöä valmistelemaan säännöt ja antoi nämä säännöt myös hallintokomitealle kommentoitaviksi. Olaf ei saanut kuitenkaan huomioita tähän liittyen, ja näin nämä uudet säännöt hyväksyttiin. Nyt siis on kuitenkin olemassa selkeät säännöt siitä, miten tietoja voidaan peittää, esimerkiksi henkilötietoja tai todistaja koskevia tietoja koskevat asiat. Ja sitten kynnysarvot. Tässä on selkeä väärinymmärrys, väärinkäsitys. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa teitä siitä, että vuonna 2008 vanha valvontakomitea ehdotti, että otettaisiin käyttöön kynnysarvot Olafin tutkintatoimissa. Tämä oli Olafin valvontakomitean tuolloinen suositus. Ja näin Olaf myös teki. Uudet säännöt muuttivat tilannetta, koska ne muuttivat tätä hyvin yksinkertaista menettelytapaa, vähimmäissääntötapaa sellaiseksi järjestelmäksi, jossa pohjaudutaan neljään kriteeriin tutkintatoimissa. Eli milloin aloitetaan tutkintatoimet, milloin niitä katsotaan milloin tämä annetaan kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi. Tähän liittyy suhteellisuussääntöjä, Olafin tutkintojen lisäarvoon liittyviä kysymyksiä ja myös sääntöjä, jotka koskevat rahoitusvaikutuksia. Ensimmäinen sääntö Samoin myös siis äh, tois sijaisuusperiaatteen täytäntöönpanoa. Ja näiden sääntöjen perusteella Olaf on äh, selkeästi lisännyt tutkintoja tulli alalla. Se 186 tutkintaa siis tuli ja rakenne rahastokysymyksessä. Eli tämä oli kaksinkertainen määrä verrattuna vuoteen 2010 ja seitsemänkertainen määrä verrattuna vuoteen 2009. Eli luvut puhuvat kyllä omaa kieltään. Sitten valvontakomitean resursseista. Jos katsomme rahoitusresursseja, pitäisi olla aivan selvää, että on oma budjettikohta tälle valvontakomitealle 200 000 euroa vuosittain Euroopan unionin talousarviosta – näitä lukuja ei ole muutettu, eikä valvontakomitea koskaan ole käyttänyt täysimääräisesti sille suunnattuja varoja EUn talousarviosta. Se on fakta. Mitä tulee sitten inhimillisiin resursseihin, Olafin valvontakomitea on sitä mieltä, että he tarvitsevat vielä yhden henkilön lisää tehtävien hoitamiseksi. Tämä menettely on vielä kesken ja uskon, että ratkaisu löydetään varsin pian. Ja valvontakomitea saa sihteeristönsä lisähenkilön, jotta se voi paremmin suorittaa tehtävänsä. Sitten tämä perustavanlaatuinen lähestymistapa, joka liittyy perusoikeuksien suojelemiseen. Tuskinpa täällä salissa on yhtäkään ihmistä, joka on sitä mieltä, että perusoikeuksien suojeleminen olisi vähäpätöinen asia. Me kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että se on tärkeä, merkittävä asia. Mutta komission täytyy katsoa, miten niitä käsitellään tässä hankkeessa parhaalla mahdollisella tavalla. Nyky menettelyssä ja uudessa EUn Olafin työjärjestyksessä on hyvin selkeät säännöt, jotka koskevat perusoikeuksien suojelua. Ja Olafin sisäisissä säännöissä on hyvin spesifejä sääntöjä tältä osin. Mutta tässä tärkeää on katsoa järjestelmällisesti sitä, miten, mikälainen tämä koko prosessi on. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta, jotta meillä on sellaiset säännöt, joilla todella pureudutaan kaikkiin perusoikeuksiin liittyviin asioihin mikä sitten on valvontakomitean ja tuomioistuinten rooli tässä, kysymyks- tässä tilanteessa? Vanhan ja uuden, uusien sääntöjen mukaan valvontakomitea tarkastelee mahdollisia perusoikeuksiin liittyviä ongelmia tai loukkauksia, mutta se ei kuitenkaan käy läpi jokaista yksittäistä tapausta. Nykyisen ja uuden asetuksen mukaan oikeus ja velvollisuus toimiasiassa kuuluisi tuomioistuimelle. Se voi tehdä täysimääräisen arvion siitä, kunnioitettiinko perus oikeuksia Olafin tutkintatoimissa vai ei. Ja kuten alustuspuheenvuorossani sanoin, on ollut tapauksia, joista varmasti hyvin tiedätte, siis vanhoja tapauksia ja juttuja tässä asiassa, jossa tuomioistuimen tuomio on ollut selkeä silloin, kun perusoikeuksia ei täysimääräisesti kunnioitettu. Ja tämän seurauksena pitäisi sitten ryhtyä tarvittaviin toimiin. Ja näin Olaf ja sen pääjohtaja ovat tehneet. Eli lähestymistapa, jonka kautta valvontakomitea olisi vastuussa sen valvonnasta, onko perusoikeuksia kunnioitettu siis suora Olafin valvontakomitean osallistumista tutkintaan ja asetus ja sen arti, tasan kappale 18 selväsanaisesti kieltää tämän. Se kieltää komissiota, toimielimiä, muita elimiä tai valvontakomitea puuttumaan tutkimuksiin. Näin tämä järjestelmä toimii ja mielestäni lähestymistapa on oikea. Jos tätä katsottaisiin toiselta kannalta, silloin meidän pitäisi lähteä uudistamaan koko järjestelmää ja tämä tietysti vaatisi koko joukon keskusteluja ja arviointeja, jotta saataisiin aikaan uudenlainen Olafin toimien toimintamalli. Yeah, thank you very much. Uh, the... Kiitoksia. Seuraavaksi Ines Ajala-Sender. Sí, gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Pahoin sitten, että meillä on kolmi kantaneuvottelut, joihin joudun kohta lähtemään tässä. Mitä tapauksessa haluaisin kuitenkin kiittää kaikista tiedosta, joita olemme saaneet tämän keskustelun yhteydessä, joka liittyy myöskin tämän valiokunnan toimintaan. Haluaisin tarttua eräisiin näkökantoihin ja eräisiin tietoihin. Historiallisesti te tiedätte, että suuri ongelma on ollut tämä kuuluisa käsikirja, jota on muutettu, mutta tarvitaan yksi ohjeisääntö, joka olisi riittävä ei pelkästään Olafan henkilöstöä, koska kysymys on pelkästään sitä, että he tekevät työnsä, vaan että heitä täytyy myöskin suojella tietyllä muodolla, joka näyttää siltä, että tekevät työtä, joka on hyvin tärkeä jäsenvaltioiden kannalta. Tämä, sitten tämä ISIP, joka jonakin hetkellä meidän tulee katsoa, että se on riittävä, että on olemassa oikeudellinen asema. Tietysti se, että on olemassa pelkkä takuu kaikille, jotka ovat mukana tekemässä tutkimustyötä, että tämä parlamentti, ajatellen turvallisuutta, joka liittyy tähän. Ja kolmanneksi tärkeintä on se, että pyritään myöskin kattamaan äh, Olafin työ ja myöskin kattamaan se, mitä tekevät tutkijat melkein kansalaisia. Miten sitä kansalaisille sen, miten voidaan käynnistää tällainen tutkinta? Tämä on ongelma. Se, että on, tähän se on kärsitty hiljaisuudessa, mutta nyt tut, siis Olaf ja sitten tuomioistuin ja äh, järjestyritykset ja, joten Tuomioistuimet, kuten sanoitte, ne ovat olemassa tietty take, tai, mutta kuitenkin niin, että me täytyy katsoa, että tämä käsikirja, että sillä on olemassa tietty asema, että se takaa tutkijoiden oikeudet, takaa myöskin Olafin työntekijöiden oikeudet, ja, jotka joutuvat tekemään tällaisia toimia, ja että heitä myöskin suojelee tuomari. Joten täytyy Hassata puheen, komission puheenjohtaja, joka voi huolehtia näistä tapauksista. On tärkeää, että tässä keskustelussa todella saataisiin aikaan tämä, tämä käsikirja ja siirtyvät parannukset, joka loisi tärkeän elementin. Mitä sitten tulee tähän valvo- valvontakomiteaan? Tämä on keskustelu, jota käymme jatkuvasti joka kerta. Puhumme siitä, olen yhtä mieltä monista asioista, joita Rovan Gresse sanoi, että olen ollut sitä vastaan, mutta nyt on havainnut, että se on sellainen elinsän organismi, joka todellakin valvoo tätä Olafin toimintaa, ja se on välttämätön. Se on välttämätön sille, että Olaf säilyy riippumattomana, että on takuu sille, että se tekee työnsä äh, määräysten mukaisesti. Ja tämä valvontakomitea parlamentti haluaa, että sillä on kapasiteetti pyytää mitä tahansa asiakirjoja tutkimukset ovat käynnissä. Tietenkin vanha tuote saisi kaikkea, mutta niistä, joiden kautta se pyrkii todellakin varmistamaan sen, että ollaan riippumattomuutta Olafin toiminnassa. Nimittäin jos on jotakin epäilyksiä tai eh, katsotaan, että on jotakin puuttuvia tietoja, joka kaikki nämä epäilykset, joita saattaa olla, joita kiertää toimielimissä ja huhut pyrkiä siihen, että todellakin valvontakomitea on siis ainoa, joka pystyy varmistamaan tämän rikmoittomuuden ja takaamaan myöskin kaikille parlamentille ja muille sen, että on seurantaa ja valvontaa, ja, joka liittyy Olafin työhön. Ja tässä mielessä minä muistuttaisin teitä siitä, että jos on olemassa tällaista epäilyksiä, jotka liittyvät valvontakomiteaan, että me haluamme olemaan mahdollisimman oikeudenmukaisia suhteessa valvontakomitea, joka tekee oman työnsä, joka pyrkii todellakin varmistamaan tämän rikmoittuvuuden sillä kapasiteetilla, joka sillä on, ja katsoin näitä selvityksiä, joita on tekemistä ja katsoin sitä, ovatko ne hyvin tehtyjä ja miksi ne ovat kesken tai miksi tapahtuu jotakin muuta, mistä voidaan lukea lehdissä ja niin edelleen. Ja lopuksi haluaisin sanoa teille, että kaikki nämä asiat, joista me puhumme, mukaan asetus, joka on tuossa yleensä lupäätöksen, mutta kollegani Gröslin on sitä mieltä, että sitä pitäisi parantaa. Minä sanoisin kuitenkin, että tällaisten varmista meille sen, että, että tämä vaihtoehto, että voitaisiin pyrkiä saman aikaan sopimus, että voitaisiin parantaa jotakin asioita, mutta välittömästi, koska, koska on nähtävissä, että edelleenkin on olemassa liikkumavaraa parantaa toimintaa, voisi olla parantaa, että ryhdytään toimiin näissä korjauksissa. Tätä kautta voisimme saada aikaan uusia parannuksia. Ja tällaiset tapauksessa, kun DALI, ne tulevat vaikuttamaan siihen, että hän oli täsmällistä työtä ja parlamentin kannalta tämä on tärkeää, mutta joka tapauksessa näyttää siltä, että nyt tapahtuu mitä kaikki muuten on hyvin ja valvontakomitea tekee tätä, mutta jos jokin asia menee huonosti, niin silloin silloin me näin välittävästi, mitä heikkouksia on järjestelmässä. Ja tätä pitää välttää, koska voimme nähdä, että on todella kysymys välineestä, joka taistelee vetoksia vastaan ja rikollis, rikollisuutta vastaan, eh, korruptiota vastaan toimielimissä. Tämähän koskee eurooppalaisia varoja. Kysymys on siis myöskin kuitenkin niiden henkilörikoksista, joita tutkitaan, että nämä oikeudet myöskin taataan. Tämä on tietysti vaikea kysymys ja tämä on hyvin tärkeä kysymys. Mm-hmm. vielen Dank, thank you very much. I have many... Kiitoksia kovasti. Nyt monet kollegat ovat pyytäneet puheenvuoroa. Ensin herra Piipää. Kiitos puheenjohtaja, herra hyvä komission jäsen. Euroopan unioni, mitä tulee rahoitukseen toimintaan eri suhteissa arvostelun kohteena. Ja minä olen sitä mieltä, että se mitä meidän valvontamahdollisuuksimme tulee ja meidän mahdollisuuksemme tulee puuttua petoksen torjuntaan, siinä on se tilanne, että ei saa olla mitään epäilyksiä, jotka liittyvät tämän tehokkuuteen ja oikeusvaltion perian, periaatteisiin nojautumiseen, koska muuten meillä on ongelma, ei pelkästään ajatellen Euroopan vaaleja, vaan todellakin perustavanlaatuinen ongelma siltä osin, miten me käsittelemme eurooppalaista ajatusta, eurooppalaista ideaa. Minulla on sellainen vaikutelma, että se mitä viime viikkoina on tapahtunut, on sitä, että tässä leikitään tätä jänis- ja siilileikkiä, kierretään kehää ja tosiasiat, jotka nyt ovat olemassa syytöksiä, jotka liittyvät Dalin tapaukseen, että nämä faktat, että niillä ei tänäänkään ole enää yhtään mitään merkitystä. Minä haluan asettaa teille kysymyksen, herra komission jäsen. Oletteko te sitä mieltä, että tutkinnan yhteydessä, joka liittyi komission jäsen Dalin erottamiseen, että todellakin kaikki tapahtui oikeusvaltiollisin metodein. Oletteko te komissiossa sitä mieltä tietoisena siitä kertomuksesta, jonka valvontakomitea on tehnyt, oletteko te sitä mieltä, että ei ollut mitään puutteita? Ja sitten meillä on toinen kysymys. Te sanoitte, että monet ongelmat kenties johtuvat siitä, että ollaan siirtymässä vanhasta järjestelmästä tutkinnoissa uuteen järjestelmään. Joten näette, että tässä on tällainen siirtymävaiheen ongelma. Kuitenkin minun täytyy kysyä teiltä, että myöskin vanhan järjestelmän mukaan, jos manipuloitiin todistajia tai manipuloitiin puhelinkeskusteluja, tai jos pyrittiin peittelemään tietoja, joita annettiin komission puheenjohtajalle tai pääsihteerin kautta välitettyjen tietojen osalta – Ovatko nämä sellaisia asioita, sellaisia tutkinnan menetelmiä, jotka ovat hyväksyttävissä vanhan menetelmän mukaisesti? Legitimoiko vanha menetelmä nämä vai missä te nyt näette konkreettisesti ne ongelmat, jotka liittyvät tähän vanhaan menetelmään? Ja oletteko todellakin sitä mieltä, että vanha tutkintamenettely on nämä luonteeltaan rikolliset äh, rikkomukset nähnyt ne osittain omaksi osakseen Voitteko todellakin hyväksyä tämän? Minun on vielä todettava. Tämä kaikki tapahtuu vuonna 2012. Ja minä, joka olin esittelijänä komission vastuuvapauden osalta, josta olen esittelijänä, minua ei suinkaan kiinnosta asettaa tätä painopisteeksi vastuuvapausmenettelyssä, koska näyttää siltä, että tarvitsee kovin vähän konkreettisen näihin syytöksiin. Nyt on tärkeää, että puhutaan selvää kieltä, selkeää kieltä asiasta. Täällä on syytöksiä ilmassa, jotka ovat hyvin dramaattisia luonteeltaan. Ja nyt kätkeydytään tällaisten yleisten muotoilujen taakse, että sanotte, että haluatte olla rakentava, ettei tehdä syytöksiä. Totta kai pitää esittää syytöksiä, jos tapahtuu jotakin, mikä ei ole oikeusvaltion periaatteiden mukaista, ja viime kädessä sitten pitää myöskin pysyä näiden syytösten takana. Minä pyytäisin todella, että konkreettisemmin tarttuisitte näihin yksittäisiin hyökkäyksiin, että vain muuttelisi nyt Olaf-asetusta, vaan konkreettisesti katsoisi tätä tapausta, mitä tässä tämän tutkinnon yhteydessä tapahtui. Tästä me haluaisimme konkreettista tietoa. No Kiitoksia. Nyt vielä yksi kollega saa puheenvuoron sen jälkeen. Kuulemme vastauksia. Balchitis. Taip, ačiū, gerimas pirmininkė. E, ačiū komisarė, kad iš tikrųjų ryžo. Kiitoksia, hyvä komission jäsen siitä, että tulitte valiokuntaamme analysoimaan tätä ristiriitaista aihetta. Paljon on jo sanottu ja tilanne vaikuttaa hyvin monimutkaiselta. Kaiken ydin on kuitenkin se, että keskustelemme koko vuoden ajan tästä ja yritämme selvittää tilannetta. Mutta ratkaisua valiokunnassamme ei ole löydetty. Te olette toiminut äh, luotettavana komissaarina, jolla on vastuutehtävä kannettavanaan. Mutta nykyisistä tämän päivän kommenteistanne ymmärsin, eh, tai otitte esiin joitakin väärinkäsityksiä ja ongelmia – mutta odotin, että olisitte hieman tarkemmin sanonut jotakin siitä, mitä valvontakomitean ja pääjohtajan pitäisi tehdä, jotta tällaisilta ongelmilta välttyttäisiin vastaisuudessa. Te olette edesauttanut huomattavasti Olafin uudistuksia, mutta teidän pitäisi kantaa myös poliittista vastuuta te olette syyllinen siihen, että ette ole tiedottanut komission puheenjohtajaa siitä, että joissakin tapauksissa ei ole mitenkään suotavaa tuomita henkilöä. Minä kysyisin siis seuraavaa. niin johdin ministeriötä, aivan kuten te. Oletteko koskaan kutsunut pääjohtajaa ja valvontakomitea keskustelemaan kanssanne, jotta päästäisiin sopuun niiden toimivaltuuksista. Toisen, toinen on sitä mieltä, että sen pitäisi harjoittaa tutkintatoimia, kun taas toinen sanoo, että se ei siihen ole valtuutettu ja valtuudet ovat kenties rajallisia. Emme oikein siis tiedä, miten näissä tapauksissa pitäisi toimia. Ja muistutan teitä siitä, että meidän tulisi vielä järjestää keskustelu jotta todella voidaan ratkaista nämä kaikki ongelmat ja päästään yhteisymmärrykseen uudistuksista niin, että voidaan selvittää entistä enemmän petostapauksia. Thank you very much. Kiitoksia. Nyt on aika arka luontoinen hetki vastata kaikkeen tähän. Uh, regarding uh, the uh, questions. Kiitoksia. Kysymyksiä tuli aika lailla sisäisistä menettelyistä, lukuisia kysymyksiä liittyy nimenomaan tähän aiheeseen. On hyvin tärkeää, että parlamentti hyväksyy sen, mistä on neuvoteltu kaiken kaikkiaan yhdeksän vuoden ajan. Ehdotus, josta on sovittu neuvoston kanssa, sisältää selkeät säännöt tässä asetuksen tasolla. Ja sitten tarjoaa Olafille mahdollisuuden hyväksyä täytäntöönpanomääräyksiä. Me tiedämme, että tutkimus toiminta alana on hyvin dynaaminen ala ja täytyy olla jonkinlaista joustavuutta Olafilla, jotta se voi tarpeen mukaan sopeuttaa sääntöjä, jos toimintaympäristö tilanne muuttuu. Mutta perusperiaatteet ovat mukana tässä asetusluonnoksessa. Se oli neuvoston ja parlamentin välinen kompromissi, johon päädyttiin. Ja olisi hyvä, että te vain hyväksyisitte asetuksen. Ja sillä sitten puututtaisiin tähän vakauskysymykseen. Tiedonsaantikysymys. Viittasin jo tähän, eli tapaus, hallinnointi, tietojen saatavuus. Olen pyytänyt valvontakomitea tekemään ehdotuksia sen suhteen, miten ne haluavat työskentelyjärjestelyjä parantaa. Nimenomaan kun ajatellaan tätä saatavuutta. Kun valvontakomitea oman näkemyksensä on tuottanut siitä, miten tätä työskentely järjestelmää voidaan parantaa, niin sitten rakentava tapa edetä olisi saada Olafin johtaja ja valvontakomitea saman pöydän ääreen keskustelemaan konkreettisesti säännöistä ja lopettaa tämä kiista. Onko tarpeeksi tietoa vai eikö ole riittävästi tietoa? Ja onko tietoa tarjottu riittävästi vai eikö ole? silloin, kun valvontakomitea on pyyntöjään esittänyt. Tämä liittyy myös sen kysymykseen, jonka edustaja Pipö esitti. On oleellista tehdä ero sen välillä, mitä tarkoittaa Olafin riippumattomuus olisi äärimmäisen huonoa, jos minä itse henkilökohtaisesti tai joku muu ulkopuolinen pyrkisi vaikuttamaan Olafin tutkimustoimintaan, tutkintatoimintaan. Meidän on jätettävä tuomioistuinten kontolle tehdä päätökset. Meillähän on kaksi tuomioistuinta, EUn e tuomioistuin ja toisaalta Maltan oikeuslaitos, tuomioistuimet, joka tällä hetkellä käsittelee tätä kysymystä. Miten sitten poliitikot voisivat poliittisesti arvioida? Kyllä tämä nyt on tuomioistuinten tähtävä äh, arvioida, onko toimet, ovatko toimet olleet korrekteja vai eivät, onko perusoikeuksia kunnioitettu vai eikö ole. Muutoin me vain puutumme Olafin riippumattomaan työhön. Me poliitikkoina voimme ja meidän velvollisuutemmekin on tehdä niin, että sääntöjä parannetaan. Totta kai komissio on valmis tekemään parlamentin kanssa työtä, jotta voimme parantaa sääntöjä Olafin sääntöjä. Ja tämä on myös meidän velvollisuutemme. Mutta puuttuminen konkreettisiin, tiettyihin täsmällisiin tilanteisiin poliitikkojen toimesta nähdäkseni on minusta suoraa puuttumista äh, Olafin äh, toimintatehtäviin. Ja tämä on nimenomaisesti kielletty säännöissä, jotka parlamentti ja neuvosto yhdessä ovat hyväksyneet. Näin ollen en voi kommentoida Dalin tapausta yksittäistapauksena. Nämä kommentit sitten käsitellään tuomioistuin käsittelyssä. Kun katsotte aikaisempia tapauksia komission jäsenten käyttäytymiseen liittyen, meillähän on ollut muitakin tapauksia esillä. täytyy toimia hyvin selkeästi. Olafin riippumattomuudesta on pidettävä kiinni ja tuomioistuinten kontolle jää sitten tutkia, onko perusoikeuksia kunnioitettu vaikka eikö ole. Sitten edustaja Palcitis esitti kysymyksen, joka liittyy komission puheenjohtajan tiedottamiseen, jos oikein ymmärsin. Tässäkin kyllä on väärinkäsitys tilanteen tulkinnassa. Normaali menettely on sellainen, että kaikki komission yksiköt tiedottavat komission pääsihteeriä erilaisista tilanteista. Ja sitten pääsihteeri toimii menettelyjen mukaisesti niiden menettelyjen mukaisesti, joita mitä komissiossa on. Pääsihteerin tehtävänä on sitten tiedottaa komission puheenjohtajalle näistä erityistapauksista. Kenties tässä on ollut jonkinlainen väärin tulkinta. Niin, että pääsihteeriä olisi estetty informoimasta komission puheenjohtajaa. Ei tämä pidä paikkaansa. Tämä on tärkeä kysymys. Se, mitä Ola totesi, kun tiedotetaan äh, komission puheenjohtaja, niin pääsihteerin täytyy äh, kertoa komission puheenjohtajalle, että hän ei voi näitä tietoja kenellekään muulle julkistaa ja paljastaa, mukaan luettuna äh, komission kollegat, komission jäsenet. Tämä on myös yksi perussäännöistä, joka tähän tilanteeseen liittyy. kun Olaf informoi komission jäsentä yksityiskohdista tutkimuksiin liittyen, niin tämähän nyt olisi aivan mahdotonta hyväksyä. Tämä tarkoittaisi poliittista sotkeutumista, puuttumista tutkimuksiin, joita Olaf tekee. Ei kukaan halua tällaista. Komissiostahan, komission jäsenistä tulisi äärettömän voimakkaita. Heillä olisi melkoinen mahti, jos saisivat tällä tavalla tietoa Olafin tiedostoista. Nykyiset säännöt ja erityisesti uudet säännöt, joista olemme sopineet, ja jos ne hyväksytään, niin siellä on mukana uusia täsmällisiä määräyksiä, joilla määritellään vallan tasapaino minä uskon, että tämä on se tie, jolla pitäisi edetä. Very shortly, please. Very shortly, Mr. Commissioner, you are very powerful commissioner. Very. Hyvin voimakas komission jäsen. Ja minun kysymykseni kuului, että teidän vastuualueenne mukaisesti teidän pitäisi ilmoittaa esimiehellenne, komission puheenjohtajalle, jokaisesta tapauksesta, joka liittyy kollegoihinne, Siis tämä on minun näkemykseni. Ja yksi tärkeä kysymys kuului, oletteko kutsunut nämä kaksi elintä Olafista pääjohtajan esimerkiksi ja valvontakomitean tiloihinne selvittämään tilannetta? Oletteko tehnyt tätä? Koska Tehän olette vastuussa tämän elimen toiminnasta. Well, on, on, on the first, uh... Tähän ensimmäiseen kysymykseen uskoakseni jo vastasin hyvin selvästi. Nykysäännöt vaativat Olafia tiedottamaan kyseisten elinten johtajia. Ja tässä on kyseessä pääsihteeristö, jonka pitää saada tietoa näistä kysymyksistä. Ja pääsihteerin pitää myös ilmoittaa asiasta puheenjohtajalle. Ja tätä kunnioitettiin tässä kyseisessä tapauksessa. Sitten sitten Olafin ja valvontakomitean työhön. Tapaan Olafin pääjohtaja säännöllisesti. Häntä ja hänen joukkojaan ainakin kerran kuukaudessa. Ja valvontakomitean tapasin 13.5. samoin maaliskuussa ja niin edelleen. Ja keskustelimme näiden kahden tahon ongelmista. Ja jos on tarpeen, niin olen valmis kutsumaan molemmat tahot, jotta voidaan löytää ratkaisu, jota he eivät keskenään ole löytäneet. Kiitoksia. Seuraavaksi Gaia, Stas ja Gressle. Ja herzlichen Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, haluan kiittää teitä esityksistänne joistakin asioista voisin sanoa että sen, että mistä asioista täällä valiokunnassa on yksimielisyys ja mistä ei. Lähtisin liikkeelle siitä, mistä valitsee yksimielisyys teidän ja minun työryhmäni välillä. Haluan kiittää teistäkin siitä, että puhuitte siitä, onko, voidaanko todeta, että on ollut perusoikeuksien rikkomuksia vai ei. Te ette te, ei parlamentti eikä kansanpuolueen työryhmä pysty tätä tekemään. Minä, tämän minä toistan säännöllisesti. Tämän kannan olen aiemminkin esittänyt täällä kokouksessa aika usein kuitenkin aika yksin. Se ei pelota minua, mutta on kuitenkin hyvä vielä kerran, kun toinenkin taho toteaa sen. tänne pidän nyt pelätä sitä, että että teitä tullaan nyt syyttämään perusoikeuksien rikkomuksesta ja että lehdistötiedote on jo levitetty tai on painossa, jossa vaaditaan teitä eroamaan. Mutta nyt sitten ne kohdat, joista vallitsee yksimielisyys. Olen kiitollinen siitä, että sanoitte, että te vaikutatte tällaiseen olemassa oleviin ristiriitoihin, jota on valvontakomitean ja Olafin välillä. Me olemme budjettivalvontavaliokunnassa usean otteeseen vaatineet, että Olaf saisi asettaisi enemmän henkilöstöä tutkimustoimintaan, ja näin pääjohtaja on tehnyt jopa niin pitkälle, että hän on poistanut henkilöstöä valvontakomitealta. Tämä tietenkään ei käy. Se, jotta valvontakomitean tulisi valvoa, hän ei voi päättää niistä säännöistä, joiden mukaan valvontakomitea toimi. Tässä mielessä valiokunta yksimielisesti tukee sitä, että valvontakomitealla pitää olla sekä rahoitukselliset että henkilöstöresurssit, jotka se tarvitsee työnsä tekemiseen. Tästä ei ole mitään epäilystä. Me olemme täällä muissakin yhteyksissä puhuneet jo siitä, että komissio, silloin kun on kysymys henkilöstösuunnitelmasta koko komission koneistolle, sen täytyy ottaa huomioon myös se, että operatiivinen henkilöstö Olafissa, että siihen ei kajota ja tämä valiokunta hyväksyisi sellaiset ratkaisut, jossa vahvistetaan Olafin operatiivista henkilökuntaa ja myös samaan aikaan valvontakomitea saa tarvittavan henkilöstön käyttöönsä. Tästä nämä ovat hyvin tärkeitä asioita, jotka tässä on nyt syytä vielä kerran todeta. Haluaisin, että voimme sanoa, että me kaikki yhdessä haluamme sitä, että valvontakomitea tekee työnsä. Olen kiitollinen teille myös siitä, kun sanotte, että nämä tällaiset tietojen peittämiset, joihin Olaf on ryhtynyt, silloin kun on kysymys siitä, että pitää kunnioittaa ja suojata henkilöiden henkilötietoja, joista on kysymys, ei tietenkään ole mm, synny mitenkään hyvää vaikutelmaa siitä, jos joku valvontakomitean jäsen nostaa paperin esiin, jossa on enemmän mustaa kuin luettavissa olevaa tekstiä, ja voidaan sitten kysyä, miten tällaisen kanssa voidaan toimia, mutta tässä, näin on, tähän asiaan on nyt kuitenkin puututtu, ja tästä olen teille kiitollinen. <clears throat> Mitä tulee sitten yhteistyöhön Olafin ja Olafin valvontakomitean välillä, olemme eh, tiellä, jossa on erinäisiä osuuksia vielä jäljellä, mutta paljon jo saavutettu valvontakomitean kertomuksessa on näin paljon tunnustusta myös parannuksille, mutta myös sen kohdan, jossa herra Kessler sanoi, että tehtäisiin yhteistyötä, ehkä tätä vastaan kuitenkin tässä on todettu, tämä ei tietenkään voi olla mahdollista, että aina valitsee yksimielisyys kaikesta silloin, kun toinen eli valvoo toista, mutta ajatellen sitä, että on riittämätöntä yhteisymmärrystä, niin näyttää siltä, että on olemassa vakavia järjestelmällisiä ongelmia, jotka menevät hiukan liian pitkälle. Se, että pitää kuitenkin tehdä kaikki mahdollinen sen hyväksi, että nämä elimet voivat harjoittaa yhteistyötä niin, että toinen säilyttää riippumattomuutensa ja toinen säilyttää mahdollisuutensa varmistaa Olafin valvonnan. Se on meidän ainoa välineemme katsoa sitä, etteivät nämä apokalyptiset luonnokset, joita kollega Gressle täällä on tehnyt, että ne eivät toteudu. Tätä varten Olafin valvontakomitea on meidän oma aseemme ja siksi meidän täytyy voida luottaa siihen, että se tekee työnsä oikein. Sitten näistä raja-arvoista, kynnysarvoista. En usko, että kukaan täällä valiokunnassa hyväksyisi sitä, että Olaf vasta tietystä kynnysarvosta äh, käynnistää tutkimukset. Oman ryhmäni puolesta voin sanoa, että myöskin sosiaalidemokraatit täällä Euroopan parlamentissa kyllä äh, pistäisivät äh, kuumat paikat sellaiselle komissiolle, joka tämän hyväksyisi, koska valvontakomiteassa um, sanottu, että ei ole olemassa mitään äh, selkeästi ymmärrettävissä olevaa kynnysarvoa, josta voidaan pitää kiinni, mutta tässä asiassa pitää olla äh, selkeyttä. Tässä ei ole mitään erimielisyyttä meidän ja kristillisdemokraattien välillä. Täytyy tehdä selväksi se, että haluaisin myöskin kuulla tämän huomenna äh, pääsihteeriltä, että jos petoksen harjoittajat Euroopassa voivat nyt sitten luottaa siihen, että jos vahinkoja alle miljoonan, niin tapausta ryhdyttäisiin selvittämään. Se on tilanne, jota ei voida hyväksyä, mutta en usko, että tämä muotoilu tarkoittaa, mutta tässä pitää sanakaan selkeyttää. Ja sitten vielä valvontakomitean roolista. Minä en nyt sanoisi, että neuvosto käsittelee asioita helikopteriperspektiivistä. Minä ymmärrän tämän kannan, mutta en minä tätä kuitenkaan noudattaisi. Totta kai valvontakomitean täytyy yksittäistapauksessa voida tutustua kertomuksiin niin, että se voi esimerkiksi omaisesti tutkia sitä, toimivatko asiat vai eivät. Se ei saa kuitenkaan päinvastaisesti merkitä sitä, että valvontakomitea, niin sanoakseni, vielä kerran tutkii jokaisen yksittäisen tapauksen Jotkut kollegat näyttävät olevan tätä mieltä, mutta minusta Olafin valvontakomitea ei resurssiensa osalta institutionaalisesti pysty tähän, eikä se ole sen tehtävä. Koska viime kädessähän meidän täytyy saada tietää, on olemassa järjestelmään liittyviä ongelmia. Ja silloin, herra komission jäsen, silloin täytyy olla selvää se, että sitten ryhdytään asianmukaisiin sääntöjen muutoksiin. Kiitos. Thank you. The next of the list is Bart. Kiitos ja seuraavaksi Bart Stas. Dank u voorzitter, collega's. Meneer de commissaris, ik zat... Uh... Kiitos puheenjohtaja. Kollegat, komission jäsen, olin viime viikolla täysistunnossa ja siellä keskusteltiin veron kierrosta, vero paratiiseista, verojen välttelystä. Te osallistuitte keskusteluun ja minä kuuntelin tyytyväisenä teidän kommenttianne viime viikolla. Kuvittelin, että meillä olisi ollut jonkinlainen yhteisymmärrys, mutta nyt kyllä täytyy sanoa, että kuulemani jälkeen tämä yhteisymmärrys näyttää kadonneen. Tässä kenties voitaisiin viitata Pontius Pilatukseen, näin kristillisiä sanankäänteitä käyttäkseni. Meillä on valvontakomitea, jolla on omat tehtävänsä. Minun täytyy kyllä puhua aivan suoraan. Olin hyvin huolissani niistä kommenteista, mitä kuulin. Ei, ei niinkään varsinaiset sanat, vaan se sävy, jolla kommenttinne esititte. Eli ajattelen tässä nyt teitä ja teidän päällikköänne, herra Barrosoa. Eli näyttää siltä, että valvontakomitean jäsenet ovat jonkinlaisia hyödyllisiä hölmöjä. Kyllä me kuitenkin puhumme fiksuista ihmisistä, pätevistä ihmisistä, esimerkiksi kokeneista poliitikoista, juristeista, sellaisista henkilöistä, jotka tekevät oman työnsä ohella tätä valvontatyötä. Kuulemisessa, joka käsitteli vastuuvapautta, jo silloin Dalin tapaus oli esillä ja silloin esitin teille kysymyksen täsmällisesti nimenomaan siitä, mitä teette varmistaaksenne, että tämä tapaus käsitellään asianmukaisesti. Toistelitte vain sitä, että Olaf on riippumaton. Kyllä se on riippumaton. Kukaan parlamentin jäsen ei sitä kyseenalaista. Kukaan ei halua, että te puuttuisitte avoinna olevaan tapaukseen. Sehän olisi ajatuksenakin jo huono. Kukaan ei sitä teiltä vaadi. Ja todellakin on niin, että jos nyt käsittelemme Dalin tapausta, niin sehän on tuomarien käsissä. Kaksi tuomaria asiaa käsittelee. Malta viranomaiset tekevät työtään. Olaf on tehnyt oman osuutensa, tuomioistuimet käsittelevät asiaa ja kyllä minä näen tämän asian, herra Semeta, vähän toisesta näkökulmasta. Minusta komission tehtävänä on toimia perussopimuksen valvojana. Tätä aina toistellaan ja tämä nimenomaan on yksi teidän tehtävistänne. Te voitte antaa lainsäädäntöaloitteita, mutta komission tehtäviin kuuluu myös se, että perussopimuksista pidetään kiinni ja niitä kunnioitetaan ja että lainsäädäntöä noudatetaan. Teillä on velvollisuudet varmistaa, että tämä myös tapahtuu. Jos sitten on tällainen arkaluontainen kysymys, jossa yksi komission jäsen on osallisena, ja sitten kun on tehty päätös antaa asia oikeusviranomaisten käsiteltäväksi, niin eikö olisi aivan loogista, että Olafista vastaava komission jäsen, joka aikoinaan tietenkään ei saanut tietoa, mutta nyt teidän pomonne on tehtävä kaikkensa suojatakseen oma asemaansa, niin eikö olisi ollut hyvä ajatus katsoa Olaf-asetusta, sääntöjä ja todellakin käydä nämä tiukalla kammalla lävitse niin, että olisi varmistettu, että tutkinta on suoritettu asianmukaisesti. Eihän Dali-tutkinta edennyt millään muotoa asianmukaisesti. Olen Kairin kanssa samaa mieltä siitä, että en sanoisi, että valvontakomitea äh, pitäisi valtuuttaa perehtymään jokaisen yksittäistapaukseen, mutta kyllä tämä oli aika lailla erikoistapaus. Kyllä tämä oli niin erikoinen tapaus, että pääjohtaja oli henkilökohtaisesti mukana tutkimuksessa. Olafissakin tämä nähtiin todellakin merkittävänä tutkimuksena. Minusta komission tehtävänä olisi nimenomaan perehtyä Olaf-asetukseen ja varmistaa yhdessä valvontakomitean kanssa, että asiat ovat sujuneet niin kuin niiden pitää sujua. Valvontakomitean on valvottava lukuisia asioita. Valvontakomitea varmaan on tästä tietoinen. Se kuvailee tehtäviään kohdissa 1, 2, 3 ja 4 tässä johdanto-lausunnossaan. Siinä todetaan, että on varmistettava, että Olaf on riippumaton. On varmistettava, että sääntöjä kunnioitetaan asianmukaisesti, menettelytavoista pidetään kiinni ja niin edelleen. Komissio ei ole tätä tehnyt. Komissio ei ole tästä huolehtinut Komissio on ottanut sen vaaran, että kun on tehty heikko tutkimus, niin sitten jätetään asia tuomioistuinten hoidettavaksi. Mitä sitten tapahtuu, jos toinen tuomareista päättääkin tässä tapauksessa? Ei tässä ole mitään jutun juurta. Sittenhän meillä on vakava ongelma edessä. jos ja kun te olette perussopimuksen valvoja, teillä on herkkäluontoinen kysymys edessänne ja sitten annatte sen tuomioistuimen käsiteltäväksi, niin eikö tässä nyt jää hieman vielä ongelmia asian käsittelyssä? Dalin erityistapauksen lisäksi 2012 meillähän on myös kertomus, josta keskustellaan nimenomaan tänään hyvä toki nähdä, että vuosikertomuksessa on tiettyjä myönteisiäkin seikkoja. Olisin huolissani, jos mitään myönteistä kerrottavaa ei olisi vuosikertomuksessa. Mutta kyllä täällä on kymmenittäin kielteisiä, negatiivisia kommentteja. Haluaisinkin kysyä, mikä on komission jäsenen rooli, kun teidän tehtävänne on toimia tässä olla valvoina. Mitä te olette tehnyt jotta saataisiin sovinto kahden toimijan välille. Totesitte, että olette puhunut pääjohtajalle, olette puhunut valvontakomitealle. Miten olette saaneet nämä kaksi osapuolta saman pöydän ääreen? Minkälainen rooli teillä on ollut, kun olette pyrkineet sovittelemaan? Oletteko te vieneet asiaa, vienyt asiaa eteenpäin? Vai oletteko vain kerännyt tietoa sieltä ja täältä? Minun kysymykseni on aivan selvä sanainen. Mainitsitte suosituksen kynnyksistä, joka tuli edelliseltä valvontakomitealta, ja alaviitteen, jossa todetaan, että kynnysarvo asetetaan tietyille tutkimuksille. Mutta parlamentissa ja varmasti julkinen mielipide myös katsoo näitä korkeita kynnysarvoja ja toteaa, että jotakin on tehtävä. Kysymykseni onkin, mitä aiotte tehdä? No niin, Olafin säännöt sinällään ja tämä asetus valiokunnassa tai parlamentissa yleisemminkään ei ole yksimielisyyttä siitä, mitä pitäisi tehdä tälle tekstille. Tässä olisin taipuvainen noudattamaan esittelijän kantaa. Hän on ollut täysipäiväisesti mukana näissä neuvotteluissa. Voimme ottaa oppia tästä vuosikertomuksesta ja voimme ottaa opiksi myös niistä erityisolosuhteista, jotka vallitsevat Dalin tapauksessa en olisi valmis näyttämään vihreätä valoa asetukselle, joka sitten viiden, jopa kymmenen vuoden ajan pysyy muuttumattomana. Meidän pitää todella ottaa opiksi siitä, mitä tässä on tapahtunut. Neuvoston kanssa täytyy härjä, kärjää hihat ylös ja on katsottava, miten valvontakomitea on tehnyt työtä ja mitä voidaan tässä yhteistyössä saavuttaa. Kollegi Stas. Kiitoksia, kollega Stas. En keskeyttänyt teitä. Meillä on vielä toinen Olafia koskeva esityslistan kohta. Nyt olemme kyllä ylittäneet jo aikamme, mutta tähän vuosikertomukseen liittyvän esityslistan kohtaan meillä on vielä kaksi puhujaa, Gressle ja Sava. Ensin Gressle. Kiitos, haluaisin vielä kerran käyttää siis puheenvuoron, koska koska Pontius Pilatus oli aika ikävä rooli ja katolisenahan me ainakin kerran vuodessa muistamme tämän ikävän typerän roolin, jota voimme kylläkin vain varoittaa tämän roolin omaksumisesta. Mutta tämä liittyy toiseen asiaan, joka on nyt laittu esiin, tämä kysymys siitä, että ei tehdä virheitä. Meillä on vain kaksi organisaatioita, jotka eivät tee virheitä. Toinen on Paavi ja toinen näyttää olevan Olafin pääjohtaja. Se jota, henkilö, jota ei saa arvostella. Siis minua järkyttää tämä oikeudenmukaisuuden käsitys, joka näyttää asettuvan sen eh, kaiken yläpuolelle, koska näyttää siltä hän sanoo eh, lainsäätäjille, että lakia ei noudatettu. Minä sanon lainsäätäjänä, että tätä lakia ei noudatettu. Olaf-asetus 1073, eh, sitä ei ole noudatettu. Maltan rikoslainsäädäntöä ei noudatettu, kun Olaf toimi Maltalla. Belgian rikoslainsäädäntöä ei noudatettu artiklaa 295 eh, b ei noudatettu, kun Olafin viranomainen oli paikalla, kun eh, käsiteltiin puhelinkeskusteluja. Tässä rikottiin Euroopan perusoikeuskirjaa ja sen kun ylipäätään kerättiin tietoja puheluyhteyksistä Maltalla, siinäkään ei noudatettu perusoikeuskirjaa, eli oikeutta yksityisyyteen, oikeutta yksityisiin puhelinkeskusteluihin. Te sanotte minulle, että tuokaa tuomariin, minä sanon tämän. Se merkitsee sitten sitä, että jokaista lakia varten on sitten ainakin vähintään yksi tuomari. Onko avuttomuus nyt niin suurta, että täytyy käyttää tällaisia argumentteja? Näyttää olevan. Kyllä minä tiedän, että on kysymys oikeustapauksesta Luxemburgissa. Minä tiedän, missä se on menossa. Minä tiedän, mitä siellä tapahtuu. Joten kyllä minä voin vain sanoa teille, että nyt ei ole nyt äh, äh kriisin äh, hallintaan ja ongelmien rajaamiseen. Ja vielä kerran kollega Stas sanoi, kukaan ei vaadi teiltä, että te puututte käynnissä olevaan tutkintaan. Mutta minä odotan teiltä, että kun näitä kuukausittaisia tapaamisia on, joissa ei ole yhtään mitään järkeä, jos te ette puutu Olafin työhön, kun se nyt kerran on niin riippumaton. Jos te puututte tähän toimintaan, niin osoittakaa sitten myös se, että te olette Olafista vastaava komission jäseniä, että te otatte tämän vastuun. Ja olisin vielä toivonut, että te olisitte valvontakomitean kertomuksen, joka tuli toimielimille 29. tammikuuta. Herra Semeta, kyllä minä nyt ilman ironiaa voin todeta, että minä, minä on myötätuntoa teitä kohtaan, koska nyt kirjassa kysymys siitä, kuka vastaa tästä kertomuksesta. Nyt olen saanut komistolta tänään tietää, että pelkästään puhe, puheenjohtajan, kabinetin johtaja, pääsihteeri ja oikeudellisen yksikön johtaja ovat saaneet tämän kertomuksen. Olisin nyt odottanut, että myöskin teidän nimen olisi noussut tässä esille Olafista vastaavana komission jäsenenä. Joo, kollega Savami. Kiitos sitten Sarvamaa. Thank you, Mr. Chair. Uh, thank you, Commissioner, for... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos komission jäsenelle siitä, että tulitte paikalle. Minun on palattava nyt siihen, mitä kollegani Geyer sanoi siitä, minkälaiset apokalyptiset näkemykset kollega Kreslellä tässä on. Hän sanoi, että joidenkin kollegoiden mielestä valvontakomitean pitäisi puuttua jokaiseen Olafin tutkintatapaukseen. Mutta en usko, että kukaan tässä huoneessa on niin naivi, että ajattelisimme, että valvontakomitean tulisi käsitellä jokaista Olafin tutkinta tapausta. Mutta en kuitenkaan suoraan sanottuna nyt pidä tästä, hyvä komission jäsen. Tämä minun on sanottava. Tällaista emme kaipaa. Tällaista savuverhon luomista. Ihmiset katselevat ja tarkkailevat meitä. Olen sanonut tämän usean otteeseen parlamentissa ja sanon tämän edelleen. Meidät tänne valinneet henkilöt kuuntelevat tätä keskustelua. He katsovat tätä, he, eivätkä he tästä pidä, enkä myöskään voi heitä tästä syyttää. Minulla ei ole teille mitään kysymystä, hyvä komission jäsen, mutta esittäisin lähestulkoon epätoivoisen pyynnön. Ymmärtäkää, että tämä tapaus on äärimmäisen merkittävä. Pidimmepä siitä tai emme, tämä todella kriittisesti vaikuttaa meihin kaikkiin yli puoluerajojen tai ryhmärajojen. Eli tähän ei voi mitenkään suhtautua kevytkenkäisesti, vaan asia täytyy käydä läpi kotaisin läpi. Siinä kaikki. Ja, vielen Kiitos. Kiitoksia Sarvamaa. Nyt kuulimme useita kollegoita, kysymyksiä nyt pyytäisin teitä komission jäsen Shemeta vastaamaan. Well, indeed, there were many questions. Uh, Kysymyksiä oli monta. Kenties voisin katsoa niitä tässä kokonaisuutena horisontaalisesti. Ensinnäkin nämä kynnysarvot, jotka Geyer ja myös taas mainitsivat tehkäämme aivan selväksi, että nämä luvut eivät tarkoita kynnysarvoja sinällään. Vuonna 2012 46 prosenttia kaikista tutkimuksista tulli alalla ja rakennerahastoalalla avattiin tietämättä mikä taloudellinen vaikutus tulisi olemaan, vai jäätäisiinkö tämän kynnyksen alapuolelle kenties? On kyllä valiokunnan kannalta legitiimiä ja myös Olafin kannalta legitiimiä pohtia yhdessä, miten voimme parantaa tutkimus, tutkintapolitiikkaa ja sen prioriteetteja. Ja tätä juuri ehdotinkin kokouksessani valvontakomitean kanssa. Jos valvontakomitea katsoo, että nämä säännöt ovat riittämättömiä, niin kyllä meillä on mahdollisuuksia tehdä parannuksia. Vielä kerran haluan korostaa, että vuonna 2012 Olaf avasi kaksi kertaa enemmän tutkimuksia näillä aloilla kuin vuonna 2011. 46 prosenttia tutkimuksista avattiin tietämättä, mikä taloudellinen vaikutus niillä olisi, taikka niin, että vaikutus jäisi kynnysarvon alapuolelle. Tämä tarkoittaa sitä, että hankintapolitiikan prioriteeteissa on lukuisia kriteereitä. Näiden kriteerien pohjalta Olaf päättää, avaako tutkimuksen vai ei. Lisäksi päätös siitä, että tutkimusta ei aloiteta, ei tarkoita sitä, että kukaan ei tätä työtä tekisi. Se tarkoittaa sitä, että tapaus lähetetään kansallisille viranomaisille ja kansallisten viranomaisten päätettäväksi jää, mitä kyseisessä tapauksessa tulisi tehdä. Ei tässä ole minkäänlaista rankaisemattomuutta, niin kuin joku antoi ymmärtää. Menettelyt ovat selkeät tässä tapauksessa ja ne toimivat. Tämä kyllä tarjoaa meille selkeyttä tässä kysymyksessä. Mikään ei suinkaan ole täydellistä, jos on tarpeen työstää vielä lisäsääntöjä silloin, kun prioriteettia tutkinnalle määritellään, niin tehkäämme näin. Ehdotan valvontakomitealle ja Olafin pääjohtajalle nimenomaisesti tätä. Minusta meidän pitäisi välttää väärinkäsityksiä, kun käytämme tätä fraasia helikopterinäkymä tai mitä tahansa muuta ilmausta, kun puhumme valvontakomitean roolista. valvontakomitean roolina on tarjota, on tuottaa systeemiä systeemisiä, koko järjestelmän kattavia arvioita Olafin toiminnasta. Mutta ei tämä tarkoita sitä, etteikö valvontakomitealla olisi oikeutta perehtyä myös yksittäistapauksiin. Päinvastoin, totta kai valvontakomitean on paneuduttava yksittäisiin tapauksiin, jotta voidaan tehdä johtopäätöksiä järjestelmän tasolla – Tämän takia olemme määritelleet työskentelyjärjestelyt ja jos tarpeen, niin näitä järjestelyjä pitää vielä parantaa. Minä kannustan valvontakomitea toimivaan aloitteellisemmin niin, että tehdään arvioita järjestelmän toimivuudesta. Sen roolihan on nimenomaan katsoa, onko systeemisiä ongelmia tällä alalla. Tästä pääsemmekin kysymykseen, joka liittyy sääntöihin ja määräyksiin ja meidän roolimme tässä. Me neuvottelimme asetuksen tarkistuksista yhdeksän vuoden ajan, niin kuin totesin. Ja loppujen lopuksi pääsimme poliittiseen sopimukseen tästä asiasta. On hyvin tärkeää päästä tällaisiin poliittisiin sopimukseen, jotta päästään eteenpäin. Toki seuraavassa kohdassa keskustelemme tästä asiasta lisää, mutta ei pidä unohtaa niitä sääntöjä, jotka meillä on olemassa. On hyvin vaikeaa olettaa, että neuvottelut, joita käytiin yhdeksän vuoden ajan, voitaisiin saattaa päätökseen muutamassa kuukaudessa, jos sitten ehdotetaan lisätarkistuksia asetukseen. Todennäköisin lopputulos olisi se, että me emme sitten saa asetusta, koska neuvosto ei hyväksyisi näitä muutosehdotuksia. Meillä on hyvin selkeät säännöt jotka johtaisivat sitten siihen, että jos sopimusta ei ole tietyn ajanjakson kuluessa, niin päätös sitten raukeaa. Näin sitten kävisi yhdeksän vuoden aikana tekemällämme työlle. Et mä kuitenkaan estä sitä, etteikö pitäisi pyrkiä parannuksiin Ja te Olette lähettäneet meille yli 200 kysymystä erinäisistä aiheista. Meillä on nyt tämä kysely kaavake, jota komission virkamiehet käsittelevät ja työstävät vastauksia. Nämä vastaukset äh, kyselykaavakkeessa voisivat sitten toimia työmme perustana, kun jatkossa vielä parannamme Olaf-asetusta. Vielä kerran haluan todeta, että viimeistelemme työtämme, jotta saisimme myös luonnoksen Euroopan tason yleisestä syyttäjäviranomaisesta. Ja tämän ehdotuksen yhteydessä haluamme antaa myös poliittisen aloitteen, jotta päästäisiin eteenpäin, kun parannamme Olaf-asetusta. On tärkeää, että hyödymme siitä, mistä on jo päästy sopimukseen, emmekä vain loputtomiin jatka näitä neuvotteluja, jotka tällä hetkellä, kun olemme toisessa käsittelyssä, voisi johtaa siihen, että Työ valuu hukkaan, jos sopimukseen ei päästä neuvoston ja parlamentin kesken näistä lisätarkistuksista. henkilöstökysymyksistä. Seuraavaksi pitää paikkansa, että Olafin uudistuksen yksi pyrkimyksistä on saada lisää henkilöstöä tutkintatyöhön. Tähän nimenomaan pyrittiin, kun Olafia järjestettiin uudelleen, sen rakennetta muutettiin. Valvontakomitean henkilöstön suhteen taas katsoisin, että kysymys ratkaistaan lähitulevaisuudessa enkä usko, että tämä ongelma on enää ajankohtainen. Täytyy toki muistaa, että komissiolla on velvoite vähentää henkilöstöä, eikä ole niinkään helppoa löytää ratkaisua tähän ongelmaan, mutta uskon kuitenkin, että ratkaisuun päästään lähitulevaisuudessa. Valvontakomitean jäsenet ja heidän roolinsa seuraavaksi on sanottava, että teidän kommenttinne on sellainen herrasta asiasta, olen täysin eri mieltä. Valvontakomitea antaa merkittävän panoksen Olafin työhön. Olen puhunut valvontakomitean kanssa toukokuun 14. päivä nimenomaan tästä aiheesta – valvojan näkemys on etu valvottavan näkökulmasta. Ja tämän periaatteen tulisi olla äh, perustana silloin, kun yhteistyötä tehdään. Meillä on kokeneita henkilöitä valvontakomiteassa ja arvostan kovasti heidän tekemänsä työtä. Ei tämä tarkoita sitä, etteikö erimielisyyksiä voisi olla tilannearvioissa toisaalta valvojan ja toisaalta valvottavan välillä. Täytyy päästä rakentavaan lähestymistapaan ja rakentavassa hengessä pyrkiä löytämään ratkaisuja niissä kysymyksissä, niillä aloilla, jossa kannanotot ovat erilaisia. Useissa tapauksissa nämä eriävät näkemykset on, on voitu ratkaista. Mainitsin useita aloja, joissa valvontakomitean kommenttien arvioiden jälkeen Olaf on ryhtynyt toimiin. Esimerkiksi tämä tiettyjen tietojen peittäminen, säännöt, jotka liittyvät tapaus hallinnointijärjestelmän tietojen käytettävyyteen ja saantiin. Näitä sopetuksia on jo tehty Olafissa ja niin edelleen. Ja lopuksi edustaja Greslen kommentit, lait ja asetukset, jotka hän mainitsi voin vain sanoa, että me emme ole siinä asemassa, että voisimme sanoa, että tai oikeastaan päättää, että yhden maan tai toisen maan lainsäädäntöä on rikottu. Ei tämä ole komission tehtävä tässä tapauksessa. Päätös on tehtävä tuomioistuimessa. Tuomioistuin käsittely on nyt käynnissä ja jäämme odottamaan lopputulosta. Mutta aivan niin kuin sanoin, meidän tehtävämme poliitikkoina on tehdä työtä, jotta voimme parantaa lainsäädäntöpuitteita. Pian teemme ehdotuksen Euroopan syteviranomaisen perustamiseksi ja esitämme ajatuksia minkä avulla voitaisiin edelleen parantaa Olafin työtä. Tämä on poliittinen tehtävämme. And, uh, well, of course there are two sides there. Totta kai asiaan liittyy kaksi puolta. Tässäkin no, on tärkeää, että sekä valvontakomitea että Olafin pääjohtaja tai Olaf yleisemminkin ovat riippumattomia toimijoita, itsenäisiä. Toki voin molemmat osapuolet kutsua kokoukseen, mutta heidän tehtäväkseen jää sitten päättää, haluavatko tulla tähän tilanteeseen ja olla ikään kuin välittäjän molemmin puolin niin, että komission jäsen toimii tässä yhteyshenkilönä. Olen tehnyt molempien, molemman osapuolen kanssa yhteistyötä sekä valvontakomitean että Olafin johdon kanssa ja olemme saaneet edistystä aikaan. Jos molemmille sopii, niin toki voimme järjestää keskustelun niistä aiheista, jotka ovat molempien kiinnostuksen kohteena, niin että minä itse olen myös tässä mukana. Shemeta, thank you very much. Kiitoksia komission jäsen Shemeta oikein paljon tästä keskustelusta. Nyt vetäisin hieman lankoja yhteen tästä pitkästä keskustelusta. Ensinnäkin tämän iltapäivän keskustelu osoitti, että valiokuntamme on entistä huolestuneempi ja siis kautta poliittisten rajojen. Totta kai joistakin keskustelun osista kuulimme erilaisia poliittisia näkemyksiä, mutta kuitenkin näyttää siltä, että koko valiokunta on yhtä mieltä siitä, että tilanne on huolestuttavampi kuin ennen. Komissiolle on lähetetty meidän me yli 200 kysymystä, saman Olafille ja valvontakomitealle. Tämä osoittaa, kuinka huolestuttava tilanne on. Tässä ensimmäinen asia, jonka halusin ottaa esiin. Ja toiseksi on selvää, että käydään avointa keskustelua Olafin ja valvontakomitean rooleista ja muiden toimielinten roolista. Ehkä voimme käsitellä tätä hieman yksityiskohtaisemmin kun käsittelemme seuraavaa esityslistan kohtaa. Mutta täällä oltiin kuitenkin laajasti yksimielisiä siitä, että haluamme, että on olemassa toimiva valvontakomitea. Olaf on riippumaton, mutta niin on myös valvontakomitea. Sitä täällä korostettiin. Jonkun on valvottava myös valvojaa, Miten valvontakomitea voi arvioida järjestelmällisiä riskejä, jos ne eivät pysty tarkastelemaan tiettyjä tapauksia? Heillä pitää olla organisatorinen riippumattomuus. Muuten valvonta ei ole mahdollista. Tämä on varsin selvää. Ja jos tämä ei ole kyllin selvää, niin se on tehtävä selväksi. Mutta uskon, että tämän iltapäivän keskusteluista voitaisiin vetää johtopäätös siitä, että tämä voisi olla osa ratkaisua. Sitten kolmanneksi. Olaf on riippumaton, mutta se on suhteessa komissioon. Ja parlamentti taas kääntyy tässä komission puoleen, joten me näemme teidän kantavan tässä vastuuta. Te olette vastuussa, ette niinkään menettelyistä tai yksittäisistä tapauksista Olafissa, vaan siitä, että toimielimelliset puitteet toteutuvat ja toimivat. Te vastaatte perussopimuksista, sopimusten täytäntöönpanosta ja lainsäädäntöpuitteista – ja te olette ensimmäinen taho, jonka puolen parlamentti kääntyy. Muuta tällaista tahoa ei ole, jo, jonka puolen voidaan kääntyä, jotta asiat saadaan etenemään. Ja meidän täytyy te- tehdä oma osuutemme, jotta ratkaisu löydetään. Kiitoksia kovasti. Ja nyt siirtyisin seuraavan aiheen käsittelyyn esityslistalla. Ja haluaisin toivottaa tervetuksi Edi Chirnin. Toivottavasti äänsin nimenne oikein. Hän on neuvoston talousarvioattase ja puheenjohtaja valtion edustaja ja toimii petosten vastaisessa työryhmässä. Ensin kuulemme esittelijää Gressleä. Kiitos kollegat. Kaksi asiakirjaa minulta. Tonnista on työasiakirja, jossa esitellään esitykset. Ja sitten on toinen, joka on suositus toiseen käsittelyyn. Kumpikin asiakirja kuuluu yhteen sikäli, että se kirje, jonka meidän valiokunta ja puheenjohtaja kirjoitti neuvoston puheenjohtajalle, on sellainen, että se sitoo meitä. Siksi tämä työasiakirjan myös suoraan täysistuntoon. Me kiinnitämme huomiota siihen. Minä esittelen, pidän tärkeänä sitä, että haluan esittää tämän, koska tämä suositus sitten toisen käsittelyyn on se, että esitän sitä, että tapahtuu hyväksyminen ilman muutoksia niin, että noudatamme sitä esitystä, jota puheenjohtaja on esittänyt ja ettei vaaranneta kolmikata neuvotteluja. Hyvät kollegat, minä itse olen aika lailla sijoittunut aikaa tähän Olaf-uudistukseen. Minä olen eh, varjo työryhmässä vuonna 2008 käsitellyt 120 eh, tarkistusesitystä ja ne on saaneet, niistä suurin osa on saanut enemmistön taakseen täysistunnossa. Ja komissio, eh, tästä komissiosta, se mitäkin joutuu kärsimään, komissio joutuu johtamaan huomioon näitä esityksiä – ja pitkässä 30 neuvottelussa noin 10 kuukauden ajan me sitten vielä neuvottelimme itse sanamuodosta. Minä itse en ollut tyytymätön tulokseen. Olisi mielelläni jättänyt siihen muotoon, missä se oli muistanut, että kenties, että minä pitkään taistelin sitä vastaan, että ylipäätään muutetaan tätä. Mutta sitten joudun kuitenkin hyväksymään, että on parempi muuttaa sitä, että on parempi mennä toiseen käsittelyyn. Toinen käsittely ei ole mitään epätavallista – ja haluaisinkin vielä kerran pyrkiä samaan neuvostoa sen taakse, että saisimme aikaan tekstin, joka olisi parempi, joka perustuisi kokemuksiin, joita on nyt tällä välin saatu. Tämä liittyisi tällaiseen menettelyoikeuteen. Tiedän, että neuvoston työryhmä ei ole innostunut asiasta, mutta hyvät kollegat, jos me nyt jätämme tekstin siihen muotoon, missä se on, silloin ne ongelmat, joista juuri keskusteltiin, me vielä pitkään joudumme käsittelemään näitä ongelmia. Tämä on se tapa, miten minä asian tulkitsen. Kysymys on neljästä tarkistuksesta pääasiassa, jotka olen luokittellut tärkeimmäksi. Ensimmäinen niistä on työasiakirjassa. Näette sen välittömästi, se on sivulla neljä. Siinä nimittäin muutetaan tekstiä niin, että annetaan valvontakomitealle saada asiakirjoja päätöksaatusta tutkimusmenettelystä, joita se pitää välttämättömänä. Jos tätä ei tapahdu, silloin koko tämä kiista <clears throat> pääjohtajan kanssa tulee jatkumaan. Se tulee jatkumaan samaan malliin kuin tähänkin asti. Toinen tarkistus. Siinä on selkeä kiistakysymys selkitetty, joka liittyy nykyisen olavasetukseen, eli milloin valvontakomitea ryhtyy toimiin on olemassa tapaus Euroopan tuomioistuimessa, joka selvittää tämän kysymyksen. Ja me sanomme, että me palaamme tähän tuomistumen päätökseen sinä päivänä, kun asia välitetään kansalliselle silloin myöskin valvontakomitea pitää voida tehdä omat työnsä. Eli tässä on tilanne se, että voidaan välttää tällaista tiettyä olemassa olevaa kiistaa. Siksi tässä asiassa tarvitaan selkeyttä koska me emme muuten saa näitä kiistoja vähenemään. Tämä on toinen tarkistus. Kolmas tarkistus on hyvin tärkeä. Siinä puhutaan oikeudellisuuden tarkistamisesta. Olafilla on suuria vaikeuksia tämän asian kanssa. Yksi ongelma on se, että se yksikö, joka on tähän asti tutkinut näitä asioita, joka on tämä magistrates-yksikö, se on purettu, joten oikeudellisuuden osalta tässä palataan vanhaan asiaan. Parlamentti haluaa varmistaa sen, että virasto noudattaa lakia. Koska muuten voidaan olettaa, että tulee valtaisa määrä erilaisia tuomioistuinkäsittelyjä. Tai muuten käy niin, että tämä virasto kohtelee ihmisiä epäoikeudenmukaisesti. Ihmiset, jotka työskentelevät EUn palveluksessa, eivätkä pysty puolustautumaan. Ja se, että pitää puolustautua saadakseen oikeuttaa minusta uskomatonta. Minusta täytyy lähteä sitä liikkeelle, että, että lakia noudatetaan. Tämä on siis kolmannen tarkistuksen henki. Ja neljännessä on siis kysymys tarkistuksesta, joka Ines, sosialistien ryhmä, on tehnyt, jossa tämä ISIPS, tämä entinen käsikirja otetaan esille. Tavallisesti tällaiset asiat tietenkin ovat parlamentin asioita. Tätä on hyvin vaikea säädellä, kyllä minä sen tiedän. Komission tulisi ISIPS muuttaa delegoiduksi säädökseksi. Silloin saadaan säilyttyä joustavuutta. Sosialistien esityksessä puhuttiin yhteispäätösmenettelystä, joka liittyy ISIPSiin. Minusta se on hiukan raskas. Sen sijaan myös muutettaisiin delegoiduksi säädökseksi. Joka tapauksessa olemme valmiita tukemaan tätä esitystä, koska tämä takaa mahdollisuuden siihen, että meillä on valtuutus puuttua asiaan ja tämä itse asiassa on myöskin neuvoston kannalta hyvä asia. Sitten olemme tehneet teknisiä tarkistuksia, koska olemme nähneet, että ihmiset jäsenvaltioissa eivät ole suojattuja tai heitä ei suojella riittävästi. Tämä koskee ennen kaikkea todistajia. Joten minusta nämä tarkistukset ovat hyvin maltillisia. Olemme keskittyneet ehdottoman välttämättömään. Olen pyrkinyt keskittymään siihen, mikä poistaisi epäselvyyttä, jota on nykyisessä asetuksessa. Nämä ovat siis pitkälti äh, sitten teknisiä äh, tarkistuksia, jotka ovat liitteissä, ne perustuvat näihin neljään ensimmäiseen tarkistukseen. Itse asiassa meillä on tässä kovin paljon menetettävää. Yritämme tätä ja katsotaan, miten pitkälle päästään. Äh, Menettelysäännöt mahdollistavat vielä kolmannenkin käsittelyn. Minä en ole pessimistinen. Uskon, että me helpotamme omaa työtämme, jos me teemme nämä, hyväksymme nämä parannukset. Tulen tämän esittämään tässä muodossa täysistunnolle. Ryhmä, joka on valmis allekirjoittamaan nämä tarkistukset, pyydän, että ilmoittaa sitä minulle. Minä puhun nyt sen puolesta, että tämä hyväksyttäisiin. Ja esittelijänä minä voin vain antaa sen neuvon, että nämä hyväksytään. Ja minä toivon, että löytyy enemmistö ei siksi, että haluaisin tässä nyt ruveta kiistelemään asiasta neuvoston kanssa, vaan siksi, että me olemme Olafin tehokkuudelle velkaa sen, että teemme sitä tehokkaamman, koska emme voi odottaa sitä, että syntyy Euroopan syyttäjäviranomainen. Siihen meneekin sillä 10-15 vuotta, mitä me teemme siihen asti. Joten meidän vastuumme poliitikkona, kun näemme aukkoja, ongelmia, että poistamme nuo ongelmat, ja tämä on mahdollista tällä menettelyllä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Kollega Kaja. Kiitos. Halusin käyttää puheenvuoron, koska minusta näytti siltä, että 15 oli tässä käsitelty, mutta tämä taisi olla ymmärrys. Kiitos. Niin, kutsuimme teidät tänään paikalle, hyvä komission jäsen. Olemme kääntyneet tässä myös neuvoston puoleen ja kutsuneet neuvoston edustajan paikalle, jotta voimme käydä keskustelua. Ja nyt pyytäisin teitä, hyvä komission jäsen ja sen jälkeen neuvoston edustaja, ottamaan kantaa kysymykseen. Kuulitte esittelijän ehdotukset ja aikaisemmin kuulitte keskustelumme. Ja toivomme tietysti edelleen, että pääsemme ratkaisuun kaikkien asianomaisten etujen mukaisesti. Um. Thank you very much, uh, and I think that uh, we... Kiitoksia kovasti. Tässä on jo tullut katsotuksi aika moni asia asetuksesta, kun keskustelimme edellisestä asia, esityslistan kohdasta, joten siirryn käsittelemään suoraan substanssiasiaa. Kuten tai kuten jo sanoin, mielestäni meidän ei pitäisi enää lähteä rukkaamaan kompromisseja, joka on löydetty liittyen valvontakomiteaan. Mutta vedän vielä lankoja yhteen. Aivan neuvotteluiden alusta lähtien toimielimillä on ollut komitean roolista hyvin erilaisia näkemyksiä. Parlamentti on halunnut antaa komitealle laajojakin valtuuksia, kun taas neuvosto pitää komiteata, komiteat tällaisena valvonnana, valvovana elimenä, jotta löydettäisiin asioita, jotka eivät toimi. Komitea ei voi lähteä valvomaan yksittäisiä Olafin tutkimuksia, vaan sen jäsenet hoitavat tätä tehtävää muiden tehtäviensä ohella. Tähän liittyy myös tietty vastuullisuus. Mitä tulee sitten laillisuuteen ja näiden tutkintojen luonteeseen, ISIPSiin. Neuvostolla ja parlamentilla oli hyvin eriäviä näkemyksiä. Neuvosto oli sitä mieltä, että tämä pitäisi jättää täysin Olafin pääjohtajan käsiin, jotta saataisiin joustavuutta ja näin tehokkuutta Olafin toimiin. Parlamentin esittelijä toivoi, että tässä käytettäisiin selkeätä sääntelykehystä, mutta tämä jättäisi vain vähän liikkumavaraa toimijalle. Tulevaisuudessa ICEPSissä on lähinnä vain menettelyllisiä kysymyksiä. Ne eivät kosketa perusoikeuksia. Asetuksessa mainitaan laillisuusnäkökulma, mutta Olafin pääjohtaja voi määritellä tarkemmin sen, miten tämä järjestely jotta vältytään väärinkäsityksiltä. En mitenkään halua vastustaa parlamentin oikeutta jättää tarkistuksia toisessa käsittelyssä – tämä oikeus on parlamentille perusopimuksen suotu. Haluan kuitenkin kysyä, onko tämä paras tapa saavuttaa yhteinen tavoitteemme, eli Olafin työn parantaminen. Pelkään, että jos täysistunto hyväksyy tarkistuksen, niin silloin voi käydä niin, että koko uudistus kaatuu lopullisesti. Jos toisessa käsittelyssä ei päästä sopuun, täytyy noudattaa tiukkoja määräaikoja. Eli meillä on yhteensä 12 viikkoa aikaa löytää kompromissi. Ei tarvita kristallipalloa, josta voidaan sanoa, että asiassa, jossa ensimmäiseen käsittelyyn meni seitsemän vuotta, niin on helppo sanoa, että ratkaisun löytäminen 12 viikossa toisessa vaiheessa on hyvin hankalaa. Tietoja keskustelua ei voida enää aloittaa. Ja kaikki se edistys, jota on saatu aikaan viime vuosina Olafin toiminnassa, esimerkiksi liittyen perusoikeuksien kunnioittamiseen, menee hukkaan. Tämä merkitsisi sitä, että menettelyoikeudet eivät henkilöiden osalta selventyisi entisestään. Ja kuten tiedätte, nykyasetuksessa ei ole tuskin mitään sääntöjä tätä koskien. Ja viime kuukausien keskusteluiden pohjalta en tiedä, miten voitaisiin oikeuttaa se, että nämä parannukset nyt menetettäisiin. Samoin tämä hankaloittaisi yhteistyön tekemistä Olafin kanssa esimerkiksi liittyen yhteisiin, yhtenäisiin yhteyspisteisiin. Ja sitten valvontakomitean rooli on edelleen epäselvä. Uudessa asetuksessa selvitetään, mitkä ovat pääjohtajan ja valvontakomitean velvoitteet, jotta ne voivat harjoittaa valvontatoimien erityisesti liittyen tutkintojen kestoon. Nämä ja muut asiat osoittavat, että tässä nykykeskustelussa on paljon enemmän voitettavaa kuin hävittävää. Emme saa olla toimettomia. Kuten aikaisemmin sanoin, monet vuosikertomuksessa esiin tuodut asiat ovat sellaisia, että Olafin ja valvontakomitean pitäisi niitä käsitellä. Tarvitaan myös perinpohjainen juridinen analyysi, ja kun se on tehty, silloin meidän täytyy tehdä päätös siitä, miten ja pitääkö olla Finna toimintapuitteita entisestään parantaa. Myös tämän syyteviranomaisasian käsittely vaikuttaa kaikkeen ja myös siihen toimintaympäristöön, jossa Olaf toimii. Komissio mielellään tunnustaisi tilanteen muodollisesti, jos tämä helpottaisi Euroopan parlamenttia hyväksymään nykykompromissin. Komissio olisi jopa valmis katsomaan uutta asetusta yhdessä ehdotuksen kanssa tästä eurooppalaisesta syyttäjäviranomaisesta. Eteenpäin on päästy, mutta meillä on edelleen toimintavara Olafin puitteiden parantamiseen. Uskon, että kaikki haluamme, että Olaf tehokkaasti ajaa EUn taloudellisten etujen suojaamista. Tästä olette varmasti kansan yhtä mieltä. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Seuraavaksi pyydän komission edustajaa käyttämään puhe- neuvoston edustajaa käyttämään puheenvuoron. Honorable members. Hyvää iltapäivää, puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Haluan kiittää kutsusta osallistua kokoukseen. Tämän kunnia. Nimeni on Edi ja olen työryhmässä neuvostossa Irlannin puheenjohtajakauden aikana. Olen täällä oikeastaan sijaisena esittelemässä neuvoston kantaa tästä asiasta. Helmikuussa tänä vuonna neuvosto hyväksyi ensimmäisen käsittelyn kantansa Olafin tekemistä tutkimuksista ja asetuksesta. Neuvosto katsoi, että tämä uudistus johtaa tehokkuuteen Olafin työssä ja unionin taloudellisten etujen parempaan suojaan. Uusi asetus, kun se hyväksytään, vahvistaa Olafin riippumattomuutta ja selkeyttää tehtäviä Olafin toiminnassa myös pääjohtajan ja valvontakomitean roolin suhteen. Tietoa vaihdetaan eri toimielinten välillä eri vaiheissa tutkimuksia. Meillä on nykyinen sopimus, josta komission sen Semeta juuri meille kertoi ja voin yhtyä monin kommentteihin. Lukuisten monimutkaisten neuvottelun jälkeen tämä on paras mahdollinen kompromissi monissa kysymyksissä. Tämä valiokunta hyväksyi tekstin viime lokakuussa. Kirjeiden vaihtoa käytiin puheenjohtajien välillä. Haluaisin muistuttaa myös toimielinten kannoista, jotka ovat olleet hyvin kaukana toisistaan. Niin seitsemän vuotta vaadittiin neuvotteluja. Olin mukana itse tietyissä neuvotteluissa ja muistan hyvin, että kompromissiin päästiin eh, Tanskan puheenjohtajakaudella ja se oli varsin vaikeaa. Kun otamme huomioon jäsenvaltioiden kannat vuosien varrella, niin Olafin uudistustarpeet ja eh, työryhmän kokoukset antavat ymmärtää, että viime vuoden uudistukset ovat sellaisia, että monet valtuuskunnat vastustivat sopimuksen uudelleen avaamista. Lissabonin mukaisesti parlamentti äänestää täysistunnossa ja sitten voi vain hyväksyä tai hylätä neuvostossa nämä kaikki ehdotukset. Kaikki palaa ikään kuin alkuruutuun, jos näin kävisi. Suurlähettiläs totesi muutama kuukausi sitten, että neuvosto toivoo, että tämä asetus hyväksytään nopeasti ja astuu voimaan. Se lisäisi tehokkuutta, parantaisi taloudellisten etujen suojaa EU-ssa ja toivon, että Euroopan parlamentti pitää kiinni sitoumuksista ja hyväksyy tekstin näin sovitusti. Kiitos. Thank you very much, Mr. Now I have... Kiitoksia kovasti, herra Tini. Seuraavaksi Gaia. No. Ja, ähm, Niin, puheenjohtaja, kiitos teille. Niin, ja kyllä se komission Semetalle ja mikro on auki siellä, niin, niin. Herra Kairilla on siis puheenvuoro. Niin, haluan siis, olen kiittänyt jo kaikkia toimielimiä. Nyt haluaisin tehdä ehdotuksen siitä, että katsottaisiin sitä Meitä on nyt täällä hyvin eh, selkeästi nähtävissä olevan määrä edustajia ja ryhmät edustettuna kuitenkin, niin että voisimme kenties päästä yksimielisyyteen ehdotuksesta. Minä tunnen myötätuntoa Ingen tarkistusehdotuksia kohtaan. Muistan myös sen, Inge, että sanoit, että tässä tämä on, muu ei nyt ole mahdollista. Ja sitten sanoit, että että olisi kuitenkin valmis muuta, jos nyt saadaan sitä vakuuttuneeksi. Ajattelen nyt tätä lähtökohtallisiin palatisiin, koska pidän sitä viisaana. En siksi, että näitä sinun muotoilemisia tarkistuksia, olisi, että ne olisi yhtä mieltä sitä, etteivätkö ne ole tarkoituksenmukaisia, mutta me menetämme enemmän kuin voitamme, jos me esitämme tämän paperin nyt myös neuvoston ja komission kannatosta ymmärsin tämän yhdeksän vuoden neuvottelujen jälkeen saavutettu edistys. Sitä ei pitäisi nyt heittää menemään, vaan se pitäisi varmistaa ennen kuin ryhdytään tarttumaan oikeudellisten puitteiden lisäparannuksiin, koska se mitä voimme menettää verrattuna siihen, mitä voidaan voittaa – ovat sellaisessa suhteessa toisiinsa, että minusta olisi parempi varmistaa saavutetut edut. Vaara siitä, että yhdeksän vuoden työn jälkeen se on ollut pitkälti sinun työtäsi, me menettäisimme eh, kaiken, on minusta liian suuri. Toisaalta Bart sanoi, että hän ei halua taas odottaa viidestä kymmenen vuotta sitä, että ratkaistaan havaitut ongelmat, ja tämäkin on totta. Tässä hiukan myös mietin asiaa ja käännyin komission jäsenen puoleen ja olen iloinen, kiitollinen vastauksesta asiassa, jossa Tehera Semeta kiitettävästi sanoitte minulle, että, että on täysin mahdollista kahden vuoden päästä, kun on ensimmäiset kokemukset siitä, miten uusi toimii, käynnistää uusi korjausmenettely. Nyt jos ymmärtämään poliittisesti oikein, se merkitsi sitä, että Bartin pelko siitä, että tulisi odottamaan 5-10 vuotta siitä, että havaitaan heikkoudet. Nämä heikkoudet voitaisiin jo, niihin voitaisiin tarttua aikaisemmin, koska jo suhteellisen lyhyessä ajassa me pystyisimme uudelleen uudessa menettelyssä Olaf-asetukseen tekemään asetuksia ja tätä kautta myöskin varmistamaan oikeusvarmuuden. Miten nyt pitäisi pohtia näitä kahta vaihtoehtoa, punnita niitä, ja silloin minä olisin sitä mieltä ja ehdottaisin, että meidän pitäisi nyt pitäytyä olemassa olevassa säädöksessä, ja se mitä on saavutettu, joka on sitten sen suunnalle menevää, jota me halusimme tässä valikunnassa, se keskusteltiin jo paljon ennen Dalin tapausta, koska ne palvelevat oikeusvarmuutta, ne palvelevat unionin rahoituksellisia etuja, ja sitten on hyvä käynnistää ajoissa korjaus, oikeusmenettely niin, että havaitut heikkoudet, niistä voidaan keskustella ja niihin voidaan tarttua, koska silloin me emme menetä aikaa. Nyt meillä on vaara siitä, että voimme menettää yhdeksän vuotta, jos palaamme takaisin vanhaan asetukseen, jota me emme halua. Ja se, että taas aloittaisimme uudestaan ajattelen sitä, mitä me haluamme saavuttaa, se ei ole oikea vaihtoehto. Kiitos. Okei, okay, I would now... Uh... Hyvä, nyt ehdottaisin... No, vielä lopuksi esittelijä. Vaihdan tässä kieltä. Sitten vielä esitän kysymyksen Meillä on täällä vielä tutkimuksen esittelijä paikalla ja ehdottaisin, että käytämme viimeiset 20 minuuttia tämän tutkimuksen esittelyyn ja lykkäämme keskustelua. Gressle. Blumen. Kiitos kukista. Mitä pitempään käsittelen tämän neuvoteltua luonnosta, sitä ongelmallisempana pidän sitä. En ole kuullut mitään siitä sellaista, mikä nyt saisi minut vakuutun siitä, etten vie täysin täysistunnon kesteltäväksi. Herra komission jäsen, se mitä tässä konfliktissa on tapahtunut, silloin kun tätä paperia neuvoteltiin, silloin ei pitänyt sitä mahdollista. Nyt olen nähnyt, että se on mahdollista. Siksi minun on sanottava, että nämä parannukset eivät hyödytä minua, jos tämä virasto johtohenkilönsä vuoksi on kuilun partaalla. Nyt en voi tehdä mitään muuta. Se, että komissio ei puutu asiaan, on saanut aikaan sitä, tilanne on syntynyt. Olen kovin pahoin, hyvät kollegat. Minä haluaisin painokkaasti vedota neuvostoon myöskin kuullaksemme, että kuultaisiin valvontakomitea. Käsittääkseni neuvosto lykkäsi kokousta valvontakomitean kanssa. Minusta se on vastuutonta, kun kysymys on organisaatiosta, jonka me yhdessä olemme luoneet ja joka on niin kovin tärkeä, että ei edes mennä sinne kuulemaan valvontakomiteaa. Minusta olisi tärkeää kuulla todella hevosen suusta, miten työt siellä sujuvat. Minä voin antaa Iranin puheenjohtajavaltiolle vain sen neuvon, että se toimisi näin, että se valmistelisi tätä pohjaa tälle tapaamiselle. Ja minusta on, tämä on sellainen asia, että voisin vielä kokoontua ja katsoa, mitä tehdään. Minä vielä painokkaasti pyytäisin, että asiat, jotka nyt ovat esillä, otetaan vakavasti ei komissio eikä neuvosto ota asioita vakavasti. Minä vain kehottaa tässä talossa, että asioita vakavasti hyvin todennäköisesti tulemme menettämään hyvin jotakin tärkeitä asioita, mutta ei ole niin, että me vain voitamme jotakin, me, me menetämme myös jotakin. Tässä tekstissä, tunnen tekstin hyvin, tarkistukset menevät siis täysistuntoon ja ryhmät, talon yksityiset jäsenet ovat vapaita nimenhuuto äänestyksessä sanomaan kyllä tai ei. Minä henkilökohtaisesti esittelijän vastuullani näin että ei ollut muuta vaihtoehtoa. Ja, ja se paitsi se surutyö, joka liittyy tähän käytettyyn aikaan, se minulla on takana. Me neuvottelimme kymmenen kuukautta. Ja sitten asia neuvosto kaksi vuotta kirjallisuuden laatikossa ja sen jälkeen komissio kaksi vuotta muutettuaan tätä esitystä. Minusta tälläkin tarinalla olisi kyllä voinut mennä useita kertoja julkisuuteen, useita kertoja. Kiitoksia. Haluatteko vielä kommentoida komission jäsen? Niin, tämä koskee minua myös henkilökohtaisesti. Ja Gressle, varmasti olette yhtä mieltä siitä, että kun ryhdyin hoitamaan komission jäsenen toimia, esittelin näitä uudistusehdotuksia välittömästi ja etenin tässä näissä hyvin arkaluontoisissa ja vaikeissa neuvotteluissa. Varmasti molemmat ymmärrämme, että kaikki nämä aiheet, jotka katatte tarkistuksissanne, niin niistä on keskusteltu hyvin laajasti kolmikanta neuvotteluissa. Niiden jokaisesta sanasta on parlamentin, neuvoston ja komission välillä keskusteltu. Ja se, mihin on nyt päästy, on hyvin herkkä kompromissi. Me emme tietenkään ole täysin tyytyväisiä. Te ette ole täysin tyytyväisiä eikä todennäköisesti myöskään neuvosto, mutta tämä on kuitenkin nyt kompromissitulos. Ja olisi todella sääli menettää tämän kompromissin tulos näiden tarkistusten takia. Kuten Gaia sanoi, komissio on valmis antamaan lausuman siitä, että aletaan tehdä välittömästi arviointia ja mahdollisesti edistää Olafin toimintaa entisestään, mutta pidetään kiinni siitä, mitä nyt on saavutettu. Se on todella tärkeää. On tärkeää olla menettämättä aikaa. No, näyttää siltä, että tilannetta ei saada ratkaistua tänään. Ja keskustelu tästä valvontakomiteasta johti siihen, että näyttää siltä, että parlamentin jotkin jäsenet puoltavat vanhoja valvontakomitea koskevia sääntöjä enemmän kuin uusia. Nyt sitten käyttäisin jäljellä olevan ajan. Ehkä voimme antaa 10 minuuttia pidempään, jos jatkamme englanniksi. Meidän pitää lopettaa seitsemän maissa. Olen pahoillani siitä, että olemme myöhässä, mutta käsittelemme, käsittelimme äärimmäisen tärkeää kysymystä. Eli nyt esitellään eurooppalaisia aloitteita veroparatiisien lakkauttamiseksi. Ja tässä esittelijänä on Bart Stas. Auteurs van studie, de studie euh, voorstellen. Niin uskonpa, että tutkimuksen tekijöiden olisi syytä esitellä sitä. En lähde kommentoimaan tässä vaiheessa, koska meillä on myös komissio tällä paikalla, jotta voimme käydä keskustelua. Muuten keskustelu vain lykkääntyy. Kyllähän asiakirjat kaikilla on käytössä. En ollut edellisessä aiheessa komissiojäsenen kanssa samaa mieltä, mutta tässä aiheessa varmaankin olen. Uh, I would suggest that... Hyvä. Ehdottaisin siis, että kuulemme tutkimuksen laatioita sitten katsomme, milloin tästä tutkimuksesta voidaan keskustella. Ja olisi hienoa, että komission jäsen Shemetas, Shemeta pääsisi jälleen keskustelemaan pitkästikin tästä aiheesta. Olkaa hyvä. Uh, Mr. Chairman. Uh, yes. yes. Uh, just a brief uh, overview of the... Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyt tiivistelmä tutkimuksestamme, joka käsittelee Euroopan aloitteita veroparatiisien, verokeitaiden poistamiseksi offshore-toiminnoissa, kun pyritään suojamaan EUn omia varoja ja sen budjettia. Lyhyesti tutkimuksen tavoitteet, tiedon lähteet, joita olemme käyttäneet, määritelmät, erityispiirteet, jotka liittyvät verokeitaisiin puutteet, päällekkäisyydet, aukot sääntelyssä, eh, erilaiset instituutiot, joita on kehitetty vuosien varrella, kuka käyttää verokeitaita, mihin niitä käytetään, vaikutukset, joita verokeitailla on, ja EUn politiikan välineet sekä muiden järjestöjen ja toimijoiden eh, toimet, välineet ja johdonmukaisuus. Sitten lopuksi suosituksia. Minulla on myös kollega mukanani tänään, joka on tehnyt työtä. Hän istuu tuossa oikealla, tohtori William Welchek St. Andrewsin yliopistosta. Ja hän esittelee sitten muita järjestöjä ja poliittisia, politi, politiikkakysymyksiä. Tutkimuksen yleistavoitteena oli käydä lävitse Euroopan aloitteita, joilla pyritään pääsemään verokeitaista ja poistamaan niiden vaikutus unionin omiin varoihin ja budjettiin. Meillä oli kaksi tutkimusaluetta. Ensinnäkin verokeitaiden vaikutus ja offshore-alueiden vaikutus rahoitukseen. Ja toiseksi politiikkatoimet OECDssä ja muissa kansainvälisissä elimissä. Ensimmäisellä tutkimuksen lohkolla perehdyimme verokeitaiden erityispiirteisiin, oikeudenkäyttöalueisiin, joilla tällaista toimintaa harjoitetaan ja minkälainen vaikutus niillä on EU-budjettiin. Miten verokeitot käytetään, mihin tarkoitusperiin, minkälainen vaikutus niillä on EUn taloudellisiin etuihin ja mitkä ovat verokeitaiden seuraamukset, kun ajatellaan äh, trans, finanssitransaktioveroa. Toinen tutkimusala äh, käsitteli EUn oikeusvälineitä, politiikkaa, vastatoimia, muita toimijoita, kansainvälisiä lähestymistapoja, vuorovaikutusta, EUn politiikan ja välineiden tehokkuus sekä johdonmukaisuus EUn strategisessa lähestymistavassa. Tutkimuksen toteuttamiseksi Kävimme lävitse lukuisia dokumentteja, kuulimme sija, äh, sidosryhmiä, OECDtä, myös äh, tiedonvaihto- ja avoimuusfoorumia verotustarkoituksessa ja muita elimiä. Toteutimme kyselyitä. Valitettavasti vastaus määrä oli kuitenkin varsin pieni. Toteutimme myös tapaustutkimuksia lokakuun 2012 ja helmikuun 2013 välillä ja saimme tutkimuksen valmiiksi huhtikuussa tänä vuonna. Kun puhumme verokeitaista, niin oikeastaan saman termin alaisuuteen kuuluvat kaikki seuraavat, eli salailevat oikeudenkäyttöalueet, offshore-alueet, yhteistyötä välttelevät oikeudenkäyttöalueet ja sellaiset, jotka toteuttavat haitallista verokäytäntöä. Meillä oli lukuisia tiedonlähteitä. Meillä on listauksia eri tahoilta OECD, OECDn globaalifoorumi, IMF, kansainvälinen järjestelypankki, Euroopan parlamentti, Euroopan komissio, FATF, Yhdysvaltain hallinnon viranomaiset niin ikään otimme huomioon myös erinäisiä nettisivuja, jotka käsittelevät offshore-verotuskysymyksiä. Meillä on myös Yhdysvalloista listaus tällaisista verokeitaista, joka on tuottanut kolme erillistä listausta. OECDn lista – ja taloustutkimuksen äh, listaus vuodelta 2006 Yhdysvalloista ja sitten tuomioistuinten listaus sekä veroviranomaisten listaus Yhdysvalloista. Yleisjohtopäätös on se, että meillä ei ole yleismaailmallista sovittua määritelmää. On päällekkäisyyttä eri määritelmien välillä – ja on myös puutteita, aukkoja niissä määritelmissä, joita eri, toi eri organisaatioissa käytetään. Tähän mennessä on ollut myös huomattavia eroja sen suhteen, minkälaisia määritelmiä parlamentti ja komissio käyttävät pikemminkin kuin, että kävisimme lävitse nämä määritelmät, niin olemme tehneet yhteen vedon erityispiirteistä, jotka nousivat esille näistä määritelmistä. Verokeitaat pyrkivät helpottamaan verojen välttelyä. Muille kuin asukkaille on myös etuskohtelua veroasioissa. Tarjotaan rahoituspalveluita, muille kuin asukkaille, on tiedonvaihdolle asetettu erilaisia esteitä tietojen saatavuus on rajoitettua, on erilaisia hallinta, omistajaohjausstandardeja käytössä. On allekirjoitettu myös alle 12 kansainvälistä verosopimusta. Voimme oikeastaan tunnistaa kaksi erillistä verokeidasryhmittymää sellaisia oikeudenkäyttöalueita, jotka toteuttavat haitallista verokäytäntöä ja toisaalta salailevat verotuskäytännöissään. On kovasti korostettu tätä salailevuutta, salailevuusulottuvuutta, kun pyritään taistelemaan järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptiota vastaan. Toki tässä olisi isoja askeleita eteenpäin otettavaksi Meillä on myös sellaisia, jotka eivät niinkään ole salailevia, mutta jotka ovat mukana haitallisessa verokäytännössä oikeudenkäyttöalueina. Mistä alueista sitten puhumme? Mitkä voidaan luokitella verokeitaiksi? Meidän tutkimuksessamme emme anna minkäänlaista lopullista vastausta, koska se ei ole mahdollista näiden eriävien määritelmien perusteella. On kuitenkin selvää, että maailmanlaajuisesti monet alueet ovat mukana haitallisissa veromenettelyissä. EUn jäsenvaltiotkin on tässä mukana ja myös alueita, joilla on historiallisia tai olemassa olevia yhteyksiä jäsenvaltioihin. Tässä näemme ne alueet, jotka luokitellaan verokeitaiksi tai offshore-keskukseksi. Ne ovat vaihdelleet ajan mittaan ja eri organisaatioiden määritelmän mukaisesti. Pisin lista on tuotettu IMFssä vuonna 2000. Tätä täydennettiin myös toisella IMF-listalla vuodelta 2007. Siinä kenties kriteerit olivat hiukan tiukemmat. Alimmainen listaus on taas kansainvälisen järjestelypankin lista offshore-keskuksista. Tämä on vuodelta 2012 kolmannelta neljännekseltä. Kun olemme olleet yhteydessä verotuksen pääosastoon, niin on käynyt ilmi, että komissio sinällään ei pidä äh, mustaa listaa verokeitaista, vaikkakin siellä on listaus sellaisista oikeudenkäyttöalueista, jotka eivät toteuta asianmukaista tuloverotusta. Palautteessa nousi esille myös se, että komissio mustan listan sijaan luottaa globaalin foorumin ja OECDn tekemän, tekemän työhön. Tämä on ongelmallista. Tämä tuomme esille myös tutkimuksessa. Ja katsomme hetken kuluttua syitä tälle. On varsin harvoja oikeudenkäyttöalueita, jotka ovat mukana kaikilla listoilla systemaattisesti. Ne eivät kenties ole kaikista merkittävimpiä verokeitaita. Tässä OECDn lista vuodelta 2000 vasemmalla ja sitten Yhdysvaltojen listaus vuodelta 2006, IMF 2007, OECD 2009, edistyskertomus ja sitten kansainvälisen järjestelypankin listaus ja lopuksi Financial Secrecy Index-listaus. Vielä jatkoksi näille listauksille näemme, että useat jäsenvaltiot ovat mukana useilla listoilla. Mutta erityisesti täytyy huomata, että ne eivät ole olleet mukana OECDn listalla äh, nimenomaisena verikeitaina, verokeitaina. Kun katsomme tätä Financial Secrecy Index-listausta oikealla, niin havaitsemme, että jotkut ovat tällä listalla varsin korkealla siellä. Tässä kuvassa näkyvät ne oikeudenkäyttöalueet, jotka OECDn 2009 edistyskertomuksessa katsottiin täytäntöön panevan kansainvälisiä verotusstandardeja. Niitä ei OECDssä äh, luokitella tällaiseksi salaisuutta suosiviksi alueiksi. Ne ovat kuitenkin muilla listoilla mukana, mukaan luettuna OECDn vuoden 2000 lista. vuonna 2009. Tässä näette ne alueet, jotka ovat OECDn edistyskertomuksessa mukana muina rahoituskeskuksina pikemminkin kuin verokeitaina. Monissa tapauksissa kuitenkin osa näistä alueista on sellaisia, joita laajasti pidetään varsin avokätisinä verokeitaina. Tässä listaus, joka pohjautuu kansainvälisen järjestelypankin listan vuodelta 2012 kolmannelta neljännekseltä. Näemme tässä äh, ulkomaiset velat äh, suhteutettuna väestömäärään ja siitä näkee missä määrin verokeitaat tarjoavat palveluja järjestöille, jotka eivät ole asukkaiksi laskettavissa. Tässä Cayman Islands, Cayman saaret on listan kärkipäässä. Siellä 25 miljoonaa dollaria per henkilö on tämä vastuutaso. No sitten Action Aidin lista kaikista FTSE 100 listatuista yrityksistä, niiden tytäryhtiöistä, on tunnistettu, mitkä näistä tytäryrityksistä toimii verokeitaissa. Tässä käytetään Yhdysvaltain listausta vuodelta 2008, johon viittasin aiemmin. Toki tässä puhutaan pörssilistatuista yrityksistä, jotka ovat listattuina Lontoossa. Huomattavasti mittavin äh, verokeidas on tässä Delawarean osavaltio Yhdysvalloissa. Siellä on kaksi ja puoli tuhatta tytäryritystä listattuna. Sitten Alankomaat, äh, yli 1300, Irlanti yli 700 tytäryritystä, Jersey, Hong Kong, Luxembourg, Singapore, Cayman saaret ja Sveitsi. Tässä näemme suhteet, yhteydet eri alueiden välillä, jotka ovat mukana tai ovat olleet mukana verokeilaslistoilla. Näemme niiden suhteet myös yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Täällä ovat mukana mm, yhtyneeseen kuningaskuntaan sidoksissa olevat alueet, entiset äh, siirtomat siellä lukuisia alueita, ne ovat merkittäviä, kun ajatellaan niiden suhteita yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Nämä historialliset siteet eivät ole niinkään vanhoja, institutionaaliset siteet, esimerkiksi kieli, siteet ja lainsäädäntö, joka ei ole kovinkaan erilaista monissa tapauksessa tekee näistä mielenkiintoisia. On hyödyllistä pitää mielessä, että ei tämä ole mikään brittikysymys, brittiongelma puhtaasti. Kun ajatellaan näitä Action Aid-tilastoja, jotka juuri mainitsin, niin suurin pörssin listattu yhtiö kattaa 80 prosenttia äh, markkinapääomista ja se toimii merentakaisilla alueilla, vanhissa siirtomaissa – siellä on lähes 200 tytäryritystä ja jäsenvaltiossa yli tuhat tytäryritystä. No sitten kysymys siitä, kuka verokeitat käyttää ja missä tarkoitusperissä. On varsin vähän sellaisia tahoja, jotka eivät käyttäisi muodossa tai toisessa Että Tässä hyvin yleinen katsaus tilanteeseen. Tämä taitaa olla aika tuttu asia, mutta viittaisin vielä Action Aidin tilastotietoihin. Huippukäyttäjät ovat Lontoon pörssi listatut yritykset, top 100 yritykset, ensin pankit täällä huipussa – Niillä on valtavasti tytäryrityksiä öljy- ja kaasusektori, noin tuhat tytäryritystä, media-ala, tu, sitten vakuutusala, kaivosteollisuus, lukuisat pankit ovat tämän listan kärjessä. 496 tytäryritystä, 471, 400 ja niin edelleen. Short interruption. I would like to thank, uh, lyhyt keskeytys. Tässä vaiheessa haluaisin kiittää tulkkeja. He ovat olleet täällä koko päivän kanssa. Me jatkamme nyt englanniksi. Um, coming now on to the overall impact of uh, tax havens. Um, Well, they, they, the study um, identifies uh, some uh, very specific areas